Colleagues, if you could take your seats and... Hyvät kollegat, istutukaa, niin aloitetaan tämän päivän työmme. Äänestämme Taylorin mietinnöstä. Kyse on lentomatkustajien oikeuksista. Voisimmeko tarkistaa tässä vaiheessa, onko joku kenties unohtanut äänestyskortin? Kramer, Albert Ravi, Eli teidän täytyy sitten ilmaista se, miten aiotte äänestää. Kaikki varmasti, kaikille varmasti se sopii. Ja nyt tarkistetaan. Eli tarkistusäänestys, koeäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Deborah, oletko äänestänyt? Me, me tässä kokeilemme. Everybody legal. Onko kaikki kunnossa? Kukaan ei puija tänä aamuna. No niin, sitten aloitetaan. Taylorin mietintö, jossa käsitellään lentomatkustajien oikeuksia IMKO 1 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 pirker puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa siis 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 18. Äänestys alkaa. Täällä on yksi plussa ja yksi miinus näkyvissä heti. EPPllä on yksi äänestäjä liikaa. No niin. Äänestys päättyy. Hylätty. 15.21. Imko 2 ja 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A. Kohta kohdalta äänestyksenä, jota ECR on pyytänyt. Eli otetaan tämä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa considers that aina sanaan Europe asti ja toinen sana alkaa and therefore the statistics. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 Marinesku puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C suullisine tarkistuksineen S ja Dltä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42. Marinesku. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 Griesbeck puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 49. Mielestäni se hyväksyttiin, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eli Michael äänesti puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta 16 vastaan. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitos. 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 51. Äänestys alkaa. kaksi puolesta lisäksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. Niin kaksi oli ilman äänestyskorttia. Eli se hyväksyttiin. Te alussa jo hyväksyitte, että kaksi saa äänestää ilman korttia. 48 raukesi. Seuraava on 52 ajalla sender. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 52 ajalla senderiltä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Michael, sinä äänestät siis puolesta. Eli 24 puolesta, 20 vastaan. Se on hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 <clears throat> puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 Fosterilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 70 Wortmankol puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 70. Mielestäni se hyväksyttiin. Äänestys alkaa. Kertokaa meille ihan peukaloa nostamalla, että äänestättekö puolesta vai vastaan Michael, mitä sinä teet. Eli kaksi puolesta yksi vastaan. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 13 vastaan. Se on hyväksytty. Imko 18 raukeaa. 67 puolesta. Vast- Anteeksi, puheenjohtaja korjaa itseään. 71 on seuraava, josta äänestetään. 71. Tai odottakahan nyt. Okay. I'm told 69. Minulle kerrottiin, että 69 voidaan äänestää. Eli otetaan 69 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 71. 71. Äänestys alkaa. Natras, toimiiko teidän koneenne? Hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Jälleen kerran tarkistetaan. 72 äänestys alkaa. Ja yksi puolesta yksi vastaan. Natras Tomiko, teidän koneenne edelleenkin hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 73. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 sen Ja tämä on lisäys, josta voidaan äänestää erillisenä kohtana 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G. E, kahdessa osassa ensimmäinen osa calls on aina sanoihin free of charge ja toinen osa alkaa sanoista and to ja niin edespäin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää sekin on hyväksytty. Tarkistus 91 ja 92 Fosterilta ja Van Dalenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imkon 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Imkon 17. Äänestys alkaa. As two in as any... Ja kaksi lisäpuol... lisää puolesta olevia äänestys päättyy ja se on hyväksytty. 99. Wortman Koolilta. Vai raukesiko se, kysyy puheenjohtaja. Okei, okay, it falls. Se raukesi, koska... Eli seuraava on 100, tarkistus 100. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 on seuraava puolesta, vastaan, sitten ne, jotka haluavat todella äänestää puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H. Siihen liittyy suullinen tarkistus Sasadalta. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Jos ei, niin äänestetään. Mutta se äänestetään useammassa osassa vihreiden pyynnöstä, kolmessa osassa. Eli suullinen tarkistus plus useammassa äänessä useammassa osassa äänestys niin sanotusta kompromissitarkistuksesta. Ensimmäinen osa äh, sanaan safely, toinen osa äh, alkaa sanoista on loppuu PRM ja kolmas osa loppuu sanan modes. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kolme osaa, niistä ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No pitääkö tarkistaa kolmas osa? Selvä. Kolmas osa äänestys alkaa. Kramer puole, puolesta siis selvä, kaksi puolesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23, 22 vastaan hyväksytty. 107 on lisäys puolesta. 107 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 107 äänestys alkaa. Kramer puolesta siis. Kaksi puoli ääntä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 vastaan 22. 109. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 imkolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 imkolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 imkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 121 puolesta vastaan tyhjää. <clears throat> Tarkistetaan koneellisesti 121. Äänestys alkaa ja kaksi ääntä puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, kaksi, kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Yksi, kaksi, kolme. Mielestäni se hyväksyttiin, mutta katsotaanpas. Äänestys alkaa. Kaksi puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 11. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Imkon 11. Kaksi vastaan tällä kertaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 tikalta ja englantilaisen käännöksen. Siinä pitäisi olla in due time sen sijaan, että in good time puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 127 kohdilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämä 141. Äänestys alkaa. 141 uudestaan. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 143 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi L puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Kompromissi M. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta tarkistetaan tämä äänestys alkaa 152 tarkistuksesta ja kaksi puolesta täällä ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 24, 21 hyväksytty. 153 kosolta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Tar- tarkistus 153. Ovat kaikki äänestäneet. Yksi tyhjä ja yksi vasta ääni. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. 154 puolesta. Vastaan Tyhjää. Hyväksytty. 155 Fosterilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 158 Van Dalenilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 159 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä 159 äänestys alkaa. Ja meillä on täällä kaksi vastaääntä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 156 seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157 puolesta vastaan. tyhjä, hylätty. Imko 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä Imko 14. Äänestys alkaa. Kaksi puolesta ääntä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin. Tarkistus 160 puolesta vastaan. Tarkistetaan 160. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä puolesta lisää tähän. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 162 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitä neljä seuraavaksi Fosterilta. Tämäkin raukea. IMKO 13 seuraavaksi. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 169 seuraavaksi Herra Kohilta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä 169 äänestys alkaa. Michael, kuinka äänestät? Ah, ka- kaksi vastaanta. Ei vain yksi puolesta yksi vastaan. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170 on vain kielellinen. Imko 20 seuraavaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 170, 171 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 173 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää Näyttäisi hylätyltä, mutta tarkistetaan tämä. 177 äänestys alkaa. Yksi puolesta yksi vasta-ääni lisää tähän. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ja todellakin hylättiin. 175 tikalta puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 178 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 176, jälleen kielinen tarkistus vain. Siitä ei äänestetä. 180 puolesta vastaan. tyhjä. Tarkistetaan tämä 180 äänestys alkaa. Kaksi puoltavaa ääntä lisäksi tähän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä tarkistus hyväksyttiin. 181 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa jälleen. 181. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kaksi puolesta ääntä lisää tähän. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 Fidanzalta puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 184 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämäkin vielä. Äänestys alkaa 184 tarkistuksesta. Yksi puolesta yksi vastaääni. Ja lisää tähän ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 182 kosalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 24 raukeaa. Seuraavaksi kohta 28, tarkistus 188 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 191 seuraavana äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 194 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 195 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa tämä tar- tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Kaksi vastaääntä lisäksi tuloksen. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä nelonenkin. Taylorilta. Äänestys alkaa. Kaksi puolesta ääntä lisäksi tulokseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Siitä voidaan vielä äänestää nyt puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6. Siitäkin voidaan äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7, 8, 9 ja 10 ovat samanlaisia äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 14 äänestys alkaa ja lisänä tulee kaksi puolesta ääntä. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ja tämä hyväksyttiin 24-22. Tarkistus 1 kosolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja vielä tarkistus kaksi kosolta esittelijän suullisella tarkistuksella. Sopiiko tämä suullinen tarkistus? Hyvä näin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja lisänä tulee kaksi puolesta ääntä Kramerilta ja Salkatravilta. Ovat kaikki äänestäneet äänestys päättyy. 41 puolesta yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut herra Taylorille. Tämä on nyt hyväksytty. We now. No niin, siirrymme sitten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 keskustelua varten. Hänpä näyttäisi olevankin jo paikalla. Okay. Okay. Ah, yeah, thank you. Thank you. Okay. No niin, hyvät kollegat. No niin, hyvät kollegat. Tänään keskuudessamme on herra Jos Delbeke. Hän on komission ilmastotoimien pääosaston pääjohtaja ja hän tulee kertomaan meille viimeisimmästä tilanteesta, mitä tulee päästökauppajärjestelmään ja sitten avaan keskustelun valiokunnan jäsenille. Kiitokset teille herra Delbeke, että olette tullut, tullut tänne ja aivan ajoissa, niin että voimme ajo- aloittaa aikataulun mukaisesti. Jos siellä joku on lähdössä salista, niin voisitte ystävällisesti poistua nyt, jotta pääsemme aloittamaan tämän osion. Okei. Okay. Mist... No niin, herra Delbeck, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Oikein mukavaa olla täällä ja kertoa teille siitä, missä tällä hetkellä mennään ilmailun alalla, miten me käsittelemme näitä kasvihuonekaasukysymyksiä ja millaista keskustelua käydään kansainvälisesti. Kuten tiedätte, niin ilmastonmuutos on ongelma. Tiedemiehet ovat saaneet aikaan aika raskasta tieteellistä näyttöä asiasta ja EUlla on kaikenlaisia asetuksia, jotka liittyvät kaikenlaisiin sektoreihin, autoihin, voimalaitoksiin ja niin edespäin mutta sellainen sektori, jota ei ole katettu, on lentoliikenne ja merenkulku. Mitä tulee lentoliikenteeseen, niin meillä oli sellainen tunne, että tähänkin täytyy puuttua, koska on arvioiden mukaan jopa 700 prosentin kasvu voi olla luvassa. Ja vaikka muilla sektoreilla kasvihuonekaasuja kaasut vähenevät, niin ilmailun alalla ne lisääntyvät. Kansainvälinen ilmailu on aidosti globaali sektori. Ja sepä tekeekin poliittisesta toiminnastamme hyvin erilaisen verrattuna vaikkapa autojen tai autonvalmistuksen tai voimalaitosten sääntelyyn. Kolme seikkaa. Ensimmäinen liittyy menneisyyteen, historiaan. EU on aina vedonnut sen puolesta, että tätä ongelmaa tulisi käsitellä ICAON piirissä, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön piirissä. Ja ICAO ei ole ollut kauhean innostunut tästä asiasta, ja komissiota onkin pyydetty esittämään toimia alueellisiksi järjestelmiksi – ja näin me olemme tehneet ja vuonna 2008 yhteispäätösmenettelyn myötä hyväksyimme asetuksen, joka pitää sisällään kansainvälisen ilmailun. Se otettiin siis mukaan päästökauppajärjestelmään. Tämä oli ICAON ohjeiden mukaista. ICAOllahan on kaksi tärkeää periaatetta. Se sulkee pois veroje, verot ja muut vastaavat maksut, mutta vuonna 2008 ICAO sanoi, että etsin kaltainen kattojärjestelmä, kattojärjestelmä ei ole heille mieleen. Joskus ETS ja verot sekoitetaan keskenään, mutta on ihan eri asia asettaa veroja kuin päästökattoja. Ja joka tapauksessa Ika oli sitä mieltä, että tämä Ika oli sitä mieltä, että se ei haluaisi välttämättä ottaa käyttöön omaa järjestelmäänsä, vaan se pyytäisi muita tahoja ottamaan kotimaisiin järjestelmiinsä mukaan ilmailun, ja näin mekin olemme Euroopassa tehneet. Ja lainsäädäntö hyväksyttiin siis yhteispäätösmenettelyn myötä vuonna 2008 yksimielisesti neuvostossa, ja parlamentissakin tuli aika mittava enemmistö. Ja tässäpä tänään ollaan. Tällä hetkellä me täytäntöönpanemme ähm, lainsäädäntöä. Ensimmäinen ensimmäistä vuonna 2012 oli tärkeä päivämäärä, koska tästä päivämäärästä alkaen kaikki päästöt tuli, kaikkien päästöjen tulisi olla päästölupien kattamia. Äh, ja näitä lupia annetaan aika pitkälti ilmaiseksi, koska olemme ähm, todenneet, että tällainen asteittainen järjestelmä tulee ottaa käyttöön. 85 prosenttia päästöluvista vuonna 2012 ovat ilmaisia, 82 prosenttia vuosittain vuodesta 2013 alkaen sama juttu. Joten mitä kansainväliset lentoyhtiöt joutuvat tekemään? Heidän täytyy kattaa tämä jäljellä oleva 18 prosenttia. Tässä mennään nyt. On hyvä ehkä muistaa, että me olemme tehneet kaiken yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Toinen seikka, jota haluaisin tähdentää, liittyy siihen, mikä on meidän kantamme nyt, koska lienee totta sanoa, että lainsäädäntö kyllä koki jonkinlaista kansainvälistä vastustusta, ja me otimme tämän asian esiin monissa kahdenvälisissä yhteyksissä, monissa huippukokouksissa. Ja ehkäpä käännekohta oli tämä EUn ja USAn huippukokous viime vuoden marraskuussa. Tuolloin kysymys otettiin esiin ja tuolloin saimme USAn tuen, e, jotta saatoimme avata ja jatkaa keskusteluitamme ICAON piirissä, kansainvälisen siviiliilmailujärjestön piirissä. Ja sen jälkeen e, Kopeesen puheenjohtaja ja sen pääsihteeri Benjamin ovat e, puhuneet aika paljon ICAON työohjelman nopeuttamisesta, erityisesti kun puhutaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ilmailun alalla. Me olemme suhtautuneet tähän myönteisesti. Me olemme aina puoltaneet tällaisia kahdenvälisiä ratkaisuja. Ja siksipä toimimme kolmen päälinjauksen mukaisesti. Me voimme tukea kaikkia niitä järjestelmiä, joita IKEA saattoi luoda, edellyttäen, että päästöt vähenivät vähemmän, enemmän kuin alueellisilla alueellisten järjestelmien myötä. Tämä eurooppalainen järjestelmä on aika vetovoimainen ja kansainvälisen järjestelmän mukaisesti se kykenee kyllä vähentämään kasvihuonepääsyjä. Toinen tärkeä periaate on se, että tällaisen järjestelmän ei tulisi sorsia lentoyhtiöitä. Tämä sisältyy meidän lainsäädäntöömme ja tämän tulisi olla myös johtotähtenä Ikean ja ICAON järjestelmissä. Eli lentoyhtiöitä ei tulisi syrjiä ja ilmastonmuutosneuvotteluiden yhteydessä me olemme käyttäneet tällaista periaatetta, joka liittyy yhteisiin, mutta eriytettyihin vastuihin. Me olemme olleet kuitenkin aika haluttomia omaksumaan sellaisen tulkinnan, jonka jotkut ovat antaneet tälle eriytetylle yhteiselle järjestelmälle. Kaikkein tiukin tulkinta on ollut se, että teollistuneiden maiden tulisi tehdä kaikki ja kehitysmaiden ei tarvitsisi tehdä mitään. Me olemme sitä mieltä, että kilpailu saattaisi tällä tavalla vääristyä ja se saattaisi tehdä hallaa kansainvälisille lentoyhtiöille. Ja tämä on ollut meillä johtotähtenämme aina – Toinen periaate oli siis syrjimättömyys ja kolmas periaate on se, että jos ICAO luo toimintapuitteet ja omaksuu oman järjestelmänsä, niin tämän puitteiden tulisi heijastella erilaisia toimia ja tavoitteita. Eli ei ainoastaan tule asettaa tavoitteita, vaan niiden takana täytyy olla todellisia toimia, koska muussa tapauksessa saattaisimme nähdä useita hienoja julkilausumia siitä, minkälaisia tavoitteita tulisi saavuttaa, mutta niitä ei koskaan saavutettaisi. Eli tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi ovat erittäin tärkeitä, jos ICAO haluaa luoda omaan puitteistonsa. Tämä oli toinen kohtani, jota halusin tähdentää, eli sen, että olemme sitoutuneita tekemään yhteistyötä ICAon kanssa. Me olemme jo perustelleet omaa järjestelmäämme, jonka myötä teemme työtä, ja me myötävaikutamme aktiivisesti myös kulissien takana erilaisiin teknisiin elementteihin, jotka saattaisivat osoittautua käyttökelpoisiksi, kun ajatellaan ICAon toimintaa. Ja tässäpä pääsenkin kolmanteen kommenttiini. Meillä oli viime, viime viikolla Moskovassa kokous se oli jatkoa Delhiin marraskuussa pidetylle kokoukselle ja Saudi-Arabiassa tullaan järjestämään vielä kolmas kokous. Moskovassa hyväksyttiin julkilausuma, tai ainakin laadittiin sellainen, ja se on saanut myös ähm, huomiota osakseen kansainvälisessä lehdistössä, ja kiintoisaa on, kuinka tämä Moskovan julkilausuma tulkitaan. Me olemme hiukan pettyneitä siihen, että tämä Moskovan julkilausuma on ehkäpä niin sanottu haluttomien yhteenliittymä, niin sanoakseni. Ja ennen kuin tämä Moskovan kokous järjestettiin, niin me sanoimme, että me luotamme siihen, että osallistujat pyrkivät myötävaikuttamaan myönteiseen ratkaisuun siihen, miten ongelman kanssa kamppaillaan, ja siksi olemme aika pettyneitä tähän yhtälöön. Me toivoimme ra- rakentavia ajatuksia siitä, miten kasvihuonekaasuja voitaisiin vähentää, mutta näin ei Moskovan kokouksessa oikeastaan tapahtunut. Mitä tässä julkilausumassa sitten sanotaan? No, se sisältää useita optioita, jotka siinä on linjattu, optioita, jotka voitaisiin toteuttaa siinä tapauksessa, että EU kehittäisi omaa lainsäädäntöään. Joku voisi pitää, kutsua näitä erilaisiksi kostotoimiksi, mutta haluaisin korostaa sitä, että nämä ovat optioita, eikä yksikään optio astu peliin välittömästi, mutta myös ICAOlle on nyt annettu mahdollisuus ähm, äh, tuoda esiin sitä työtä, jota se tällä hetkellä tekee. Ja tämä on oikeastaan hyvä uutinen. Eli huolimatta näistä äh, Kosto toimii optioista, niin Moskovan julkilausumassa annetaan ymmärtää hyvin vahvasti, että meidän tulisi aktivoida ja reaktivoida omaa työtämme ikaon yhteyksissä. Ja tämä on mielestäni se hyvä uutinen, joka tästä Moskovan kokouksesta tuli esiin. Eli nyt me teemme yhteistyötä ikaon kanssa ja nyt meillä on mahdollisuus tarttua tähän tilaisuuteen. Moskovan julkilausuman allekirjoitti 23 valtiota ne eivät olleet samoja valtioita, jotka allekirjoittavat Delhin aiemman julkilausuman ja ä, muutamia tärkeitä valtioita on ä, jäänyt sivuun, kun taas ä, uusia valtioita on tullut mukaan. Viisi näistä 23 on sellaisia, että meidän lainsäädäntömme ei niitä kata, koska meillä on tämä niin kutsuttu de minimis-lauseke omassa lainsäädännössämme. Lopputulos on kuitenkin se, että vaikka aktivoitaisiinkin näitä kostotoimia, niin me Euroopan unionissa ja erityisesti Euroopan komissiossa olemme hyvin, hyvin määrätietoisia sen suhteen, että haluamme puuttua tähän asiaan kysymykseen niin pian kuin mahdollista. Tällaiset kostotoimet ja eurooppalaisten lentoyhtiöiden syrjiminen ei ole hyväksyttävää. Jos sellaista tapahtuu, niin me toimi, ryhdymme välittömästi toimiin. Ja sitten vielä ihan lopuksi liittyen siihen, mitä Moskovaan julkilausumassa sanottiin, tai pikemminkin mikä siinä oli erilaista verrattuna Delhin julkilausumaan, oli se, että siinä muotoillaan hiukan vähemmän aggressiivisesti ähm, Euroopan lainsäädännön äh, jäädyttämisajatus. Eli Moskovan julkilausuma oli ihan hyvä uutinen kansainväliselle päästökaupalle ja ilmailulle. Ja siihen liittyy myös ihan myönteisiäkin elementtejä. Kaikkein myönteisin on se, että me voimme tehdä ikaossa yhteistyötä. Ja nytpä pääsemmekin siihen kysymykseen, että mitä ikaossa tällä hetkellä tapahtuu. No, maaliskuun alussa, jos nyt en ole ihan väärässä, niin 10-12. maaliskuuta OKAO, IKAO ICAON neuvosto kokoontuu ja siellä keskustellaan tästä asiasta. Se tulee olemaan tärkeä kokous. Ja me toivomme, että ICAO, aivan kuten on annettu ymmärtää, äh, laatisi rajallisen lukumäärän optioita äh, siitä, kuinka kansainvälisen ilmailun alalla voitaisiin käsitellä päästökauppaa äh, päästökauppaa. Tämän tulisi tapahtua kesäkuuhun mennessä ja yksittäiset optiot, ne työstetään tämän vuoden loppuun mennessä. Toivomme, että ikä pitäytyy tässä aikataulussa, koska muussa tapauksessa tulee pulmia. Meidän oma takarajamme nimittäin lainsäädännössämme on huhtikuu 2013 ja huhtikuussa 2013 on tämä ensimmäinen niin sanottu surrendering päivämäärä, jolloin lentoyhtiöiden täytyy kertoa omista päästöluvistaan. Eli tärkeä päivämäärä on tämä huhtikuu 2013. Eli meillä on nyt tässä noin vuosi aikaa, mutta kun puhutaan lainsäädännön laatimisesta, niin eihän vuosi pitkä aika ole. Mutta kyllä, meistä on ihan rohkaisevaa nähdä, että ICAO porhaltaa eteenpäin aika nopeastikin ja jo maaliskuussa on neuvostossa tulisi jo tulla jotain tulosta. Eli täällä Euroopan unionissa me, olemme, me puollamme vakaasti kansainvälistä kautta globaalia ratkaisua, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää ilmailun alalla. Meillä on alueellinen ETS, EUn ETS, me emme aio sitä millään tavalla hyllyttää mutta me olemme valmiita muuttamaan sitä, tekemään siihen muutoksia, jos ICAO voi esittää aidon kansainvälisen globaalin järjestelmän. Ja ainoa takaraja, jonka me sälytämme, on huhtikuu 2013. Mutta me toki suhtaudumme toiveikkaasti, kun näemme, kuinka tämänhetkinen työ on nyt tässä kiihtynyt. Me olemme toiveikkaita sen suhteen, että me pystymme todellakin luomaan aidon kansainvälisen järjestelmän ikaon kautta. Kiitos. Kiitokset ja sitten koordinaattorista herra Gross. Lyhyesti, koska kollegatkin varmasti haluaisivat vielä sanoa asiasta jotakin. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että tällä valiokunnassa me olemme jo vaatineet komissiota tarttumaan asiaan ajoissa, niin että kuten muissa asioissa yhtäkkiä joudu pakkotilanteeseen. Ja palaisin tähän viimeiseen kommenttiin vielä, siis se, että komissio yhtäkkiä tekisi päätöksiä, vaikka kysymys on menettelyn puitteissa käsiteltävästä asiasta, ja tässä neuvosto ja komissio hoitavat asiaa ja parlamentti jää täysin pimentoon. Menneisyydessä olemme kokeneet tällaisia asioita, emmekä tule toista kertaa hyväksymään tällaisia kokemuksia tällä alueella. Kansainvälisesti onko nyt kysymys sitten liikenteestä, lentoliikenteestä tai laivaliikenteestä? Kysymys on vaikeasta asiasta. Me olemme vakuuttuneita siitä, että ne toimenpiteet, joita me Euroopan tasolla olemme halunneet, ne halua, niille pitäisi etukäteen jos saada hankittua kansainvälistä tukea sen sijaan, että pyritään hankemaan sitä jälkikäteen, riippumatta siitä, miten pitkään se sitten kestää. Menestys on osoittanut, että tämä on tarpeen. Ja viimeinen kommentti olisi se, olisi kysymys, jos nyt näyttäisi siltä, että jos nyt näyttäisi siltä, että kansallisella tasolla ei tapahdu sitä, mitä me olemme odottaneet, jos ikaon tasolla ei tapahdu mitään edistysaskelia, mihin toimiin vuodesta 2013 komissio tulee tarttumaan suhteessa niihin lentoyhtiöihin, jotka eivät täytä EU-tason vaatimuksia? Mitä ovat meidän toimenpiteemme? näitä lentoyhtiöitä kohtaan. Ja sitten ei pidä aina kysyä sitä, mitä muut haluavat tehdä meidän osaltamme. Sitten toinen kysymys olisi, on uhattu tietyillä rajoituksilla liittyen ylilentooikeuksiin. Miten komissio näkee nämä uhkaukset, joita on lausuttu? On ymmärrettävää, että niitä vastaan tullaan toimimaan, mutta miten voitaisiin tätä kautta syntyvä taloudellinen vahinko estää jo etukäteen niin, että ryhtäisin tiettyihin ehkäiseviin toimenpiteisiin. Thank you, Mr. Alcad. Kiitoksia Alcatraja SNTistä. Eh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, eh, meneer Delbeke, voor uw inleiding. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Delbeke tästä johdannosta. Tietystikin viimeisen vuoden aikana olemme kuulleet paljon kertomuksia siitä, mille, mikä vaikutus näillä toimilla on. Eurooppalaisen lainsäädännön vaikutuksista olemme kuulleet. Mutta me, mielestäni tarvitsemme nyt tässä kahde, kaksikerroksisen lähestymistavan. Ensin tällainen eurooppalainen ö, tyyli hyväksytään lainsäädäntöä. No kaikki näyttävät tottuvan siihen, millä tavalla tämä modus operandi tässä järjestelmässä toimii. Mutta me otamme muun maailman mukaan. No tässähän nyt on koko ajatus tästä yhteispäätösmenettelystä. Nyt kun kuuntelin teitä, niin minulla on kyllä muutama kysymys mielessäni. Aloittaisin seuraavasta. Olette puhunut siitä, mitä ikaossa tapahtuu. Tämä on tietysti erittäin tärkeää niin, että ryhdymme tarvittaviin toimiin oman lainsäädäntömme muuttamiseksi. Mutta minäpä mietin, onko tämä riittävästi? Riittääkö tämä? Uskotteko, että olemme riittävän joustavia voidaksemme tehdä nämä tarvittavat sopeutukset, ja jos ne tehdään, ja tässä käytetään yhteispäätösmenettelyä, niin siihen kyllä menee aikaa. Voidaanko tämä kaikki oikeudellisesti saattaa asianmukaisella tavalla loppuun huhtikuun 2013 mennessä niin, että tämän vuoden loppuun mennessä saadaan riittävän selvä luonnos aikaiseksi ikaalle esitettäväksi? Ja sitten kun puhutaan näistä opt-outeista tässä onko mitään osvittaa siitä, että jotkut valtiot haluavat jäädä tämän ulkopuolelle? Miten asiat sitten ikaos oikein sujuvat tämän asian osalta? Ja haluaisin vielä palata siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Mitä tapahtuu, jos ratkaisua ei löydy? Jos kaikki maat eivät kuule samaan suuntaan, jotkut maat sanovat, että emme me maksa mitään. Ja me ryhdymme vastatoimiin. Millaisia päätöksiä tai toimia pitäisi Euroopassa silloin teidän mielestänne hyväksyä? Muussa tapauksessa me olemme kyllä aivan epäreilussa tilanteessa. Jotkut maat maksavat väestöistä, toiset taas eivät. Tämä on kyllä aivan valtaisen ongelmallista. Viimeinen kysymykseni liittyy tähän Venäjän kokoukseen, josta puhuitte. Kaikki maat eivät ole siellä mukana. Useita suuria ilmailuvaltioita, USA, Kiina, Venäjä ja niin edelleen, niillä on korkea, suuri osuus markkina, markkinoista ja ne vastustavat tätä eikö tämä nyt ole aika hankala tilanne? Ei tätä pitäisi aliarvioida. Miten vakavasti te suhtaudutte tähän? Jos tarkastellaan sitä, mitä ikäossa tapahtuu, niin siellä on samat maat, jotka tapaavat sitten EU, eh, Venäjällä. Yritetäänkö tässä nyt kulissien takana aktiivisesti etsiä kuitenkin ratkaisua? Maisnau. Niin, todellakin päästökauppa minun kannaltani katsottuna vain silloin on todella järkevää, jos kaikki, se koskee kaikkia liikennemuotoja ja jos sitä mahdollisesti sovelletaan maailmanlaajuisesti. Tästä uskoakseni täällä ollaan yhtä mieltä. Ongelma vain on siinä, miten tämä voidaan toteuttaa. Ja minä näen aika vakavana sen, mitä Moskovassa tapahtuu. Meillä on sellainen vaikutelma, että me eurooppalaisena kenties olemme aliarvioineet sen, miten tämä haluttomien liittoutuma, kuten mainittiin, tulisi toimimaan näyttää siltä, että nyt on lähes päätetty tällaisista rangaistussakoista eurooppalaisille lentoyhtiöille, että Kiina on kieltänyt kiinalaisia lentoyhtiöitä ylipäätään reagoimasta siihen, mitä Euroopassa tapahtuu. Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia, kaikki, jos ne kaikki pitävät yhtä, se on asia, joka meidän ottaa vakavasti. Minun mielestäni ainoa vaihtoehto, jota me voisimme yrittää, oli se, että voisimme yrittää vahvistaa vaikutusvaltaamme ikaossa – minun mielestäni se voisi olla jopa parempi vaihtoehto kuin se, että pyrkisimme nyt ärsyttämään muita vielä enemmän, niin että eivät todellakaan ole valmiita tulemaan meidän kannallemme. Meidän pitäisi miettiä sitä, miten heidät voitaisiin ikaossa vetää meidän linjallemme. Ja minusta se on ainoa tapa toimia. Jos me pohdimme sitä, miten, kuten Elka Draui totesi, miten pitkältä tämä ylipäätään voi toteut- voidaan toteuttaa lainsäädännön puitteissa, se on toinen puoli asiasta, mutta miten voisimme saada muut vakuuttuneeksi siitä, että me olemme oikeasti ja meidän pitäisi minusta niin keskittää kaikki voimat siihen. Minua kyllä huolestuttaa se, mitä Moskovassa on tapahtunut, ja suoraan sanottuna minä jopa pelkäsinkin, että näin tulisi tapahtumaan. Tämä on otettava vakavasti ja on pohdittava sitä, miten me voisimme sen sijaan, että eristäisimme itsemme, lähestyä toisia. Ja Dank. Kiitos. Minä olen hiukan eri mieltä. Jos ajattelen, että Eurooppa ensimmäisen kovan vastatulon jälkeen taittuu, menetämme kyllä uskottavuutta. Silloin me voimme kyllä unohtaa kaikki ilmastotoimenpiteet, olipa kysymys teollisuudesta tai muista liikennemuodoista. Voimme luopua niistä toimenpiteistä, koska ne eivät sillä enää ole perusteltuja. Jos te kollega Meissner sanotte, että, että tämä pitäisi olla vertailtavissa olevaa kaikkien liikennemuotojen osalta ja myöskin vertailtavissa kaikkien, kaikkiin muihin päästöjen aiheuttajiin, Silloin meidän pitää katsoa, mitä tämä sitten merkitsee. Pitäisikö meidän luopua sitten päästökaupasta myöskin teollisuuden alueella? Silloin ilmaston suojelu voimme sitten unohtaa täysin tällä, tällä alueella. Ikaon osalta minulla ei ole mitään optimismia. Se, mitä siellä nyt on tapahtumassa, on sitä, että Yhdysvallat on etsinyt liittolaisensa, tarjotaan valtaisaa kiristystä – ja jos nyt sanotaan, että voi voi, kylläpä meitä nyt pelottaa tämä, me nyt luovumme välittömästi ilmastosuojelusta, kun kerran muut voivat kokea sen aggressiivisena toimena. Anteeksi nyt vain, mutta silloin ensimmäinen päätös, jonka Euroopan parlamentti on tehnyt yhtäkkiä onkin mitätön. Ja toiseksi olisin sitäkin mieltä, että se olisi ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä muissa maailmanlaajuisissa neuvotteluissa on keskusteltu ja tehty. Minun kommenttini on ensinnäkin se, että näe seuraavia asioita. Mitkä mahdolliset todella ovat siinä, että jotakin vertailtavissa olevaa voisi tapahtua ikaossa. Tällaisten kauniiden julistusten lisäksi, että kenties sadan vuoden päästä huolehditaan ilmastosta. Ja toiseksi, miten me voimme sitten arvioida sitä onko niin, että jokin toimenpide on asianmukainen, koska eihän meillä ole mitään samantapaista mittausverkostoa. Sitten syntyy perustavallinen ongelma siitä, miten ylipäätään tunnustetaan mittaustulokset, mitä tulee hiilidioksidin päästöihin. On olemassa maailman alueita, joilla, joissa ei ole josta ei ole mitään mahdollista saada mitään vertailukelpoista tieteellistä todistusaineistoa. Joten tästä seuraisi siis vakavia ongelmia, kun olisi kysymys jonkinlaista vastatoimista. Mitä voisivat olla nämä vastatoimet? Vastatoimet minun mielestäni täytyy ensin tarkastella niitä lähemmin, koska olennaisemmiltaan kysymys on hiukan tällaisesta teatteriesityksestä, koska meillä on alueelliset markkinat, meillä on sitten yhteydet alueellisten markkinoiden välillä, joten kysymys voi olla pelkästään yhteyksistä alueellisten markkinoiden välillä, kun on kysymys jonkinlaisista kiristystoimista, painostustoimista Eurooppaa kohtaan. Minä haluaisin tietää, miten tämä on nyt laskettu, on, miten on laskettu näiden suhde toisiinsa nousevat taloudet, Yhdysvallat, niitä me emme voi pakottaa kulkemaan meidän linjallamme, mutta eivät nekään voi meitä pakottaa yhtäkkiä vain mitätöimään Euroopan parlamentin päätöksiä vain siksi, että joku esittää jotakin uhkauksia. Yksi asia on selvä. Jos tämä niin sanottu haluttomien liittoutuma rajautuisi vain muutamaan maahan. Ainahan on näitä olemassa ja on olemassa niitä, jotka epäilevät ilmastonmuutosta, jotka, josta, joka kertoo mitä hassumpia tarinoita aika ajoin. Että he sitten sanoisivat, että, että siellä ja täällä osassa maailmaa, jos siellä ei olla mukana näissä toimissa, niin ei synny mitään tuloksia. Meillä on tämä ongelma aina yleisesti. Siksi minun mielestäni ensimmäinen askel, joka meidän pitäisi tehdä, on se, että katsoisimme, mitä vastatoimia voitaisiin pitää miten vakavina, kun on kysymys siitä, että Euroopan tulee reagoida asioihin. Jo nyt etukäteen, että sanotaisiin nyt jo, että kylläpäs meitä nyt pelottaa se, että muut sanovat ei. Minun mielestäni se ei olisi pelkästään ilmastonsuojelun osalta ongelma, vaan kaikkien toimenpiteiden osalta, joita me päätämme, jotka liittyvät liikenteen ulkoisiin vaikutuksiin, tai olemme, joita olemme ylipäätään pohtineet. Seuraava kohta oli sitten laivaliikenne ja käytetyt polttoaineet ja sitten äh, maiden sisäinen liikenne ja niin edelleen. Eurooppa menee heti polvilleen, kun Yhdysvallat vaatii jotakin. Jos sitten vaan sanotaan, että meidän pitää lentää alasti, että nähdään, että ei ole mukana mitään kiellettyä. Mutta sen sijaan sitten, jos on kysymys omista arvoista, omista käsityksistä, näyttää sitä, ei tapahdu yhtään mitään – silloin Euroopan sisälläkin on aivan liikaa ihmisiä, jotka välittömästi ovat halukkaita hyväksymään se, mitä Yhdysvallat tekee silloinkin, kun on kysymys on väärästä suunnasta. Kiitos. Mrs. Foster, I... Rouva Foster, varmaankin vastakkainen näkemys sieltä. She's not the only one. um, I do actually, but um, that's beside... Niin, todellakin mutta se nyt kuuluu tähän. Kiitokset teille, hyvä komission edustaja, tästä päivityksestä tähän tilanteeseen. Kiitokset päivityksestä. Ihan täysin vakavissani. Te nyt varsin säästäväisesti kerrotte, kerrotte tämän hetkestä tilanteesta. Tämä ei ole mitään henkilökohtaista, herra Delbecke, mutta minun mielestäni Euroopan komissio dumppasi jo useita vuosia sitten tämän parlamentin esittäessään tätä järjestelmän en puhu nyt siitä, mitä, kun tuotiin ETS kiinteille laitoksille. Tämä oli aivan riittävä, riittävä ristiriitainen juttu, kun asioitu, suunnitelmia ei oikein jaettu. Euroopan komissiota valit, varoitti moni taho, elinkeinoelämä, eri järjestöt, poliitikot, jäsenvaltiot, Sanottiin, että tämä saattaa olla äärimmäisen hankalaa. Ei verotusta voi pakottaa kolmansille maille. Sitä voi kutsua kuuluiksi maksuiksi, miksi vain, mutta se on verotusta. Ja ö, näkemyksenä oli, että tätä ei voida saada toimimaan. Tässä oli tämä suurajatus. Ja nyt ollaan tässä menossa. Tämä homma on ihan raunioina otitte esille nämä vastaavat toimet. Puhuit, sanotte että Moskovassa puhuttiin siitä, missä ollaan menossa. No, kuka sitten päättää näistä vastaavista samanarvoista toimista? Te olette tuomari ja juuri tässä. Kolmannet maat ovat täysin ulkopuolella. Kuusi vuotta sitten, kun tämä ehdotus tehtiin, tiesitte, että Kolmessa, neljässä viikossa 160 maata oli allekirjoittanut kirjeen ja lähettänyt sen Euroopan unionille ja sanonut, että tehkää ihan mitä huviotte, mutta, huvittaa, mutta älkää vetäkö meitä mukaan tähän järjestelmään. Me päätämme itse, mitä teemme. Mutta te sanoitte vain parlamentille, että juu, juu, homma toimii, tämä on aivan oikeudellisesti hyvällä pohjalla, mutta ei se sitä ole sanottiin tässä nyt mitä tahansa. Ja olemme yhä samassa tilanteessa. Ja edes vihjataan siihen, että kiinalaiset, intialaiset, brasilialaiset, muut maat, Venäjä, mukavasti tässä tulisivat mukaan, niin tämähän on aivan naurettava, ei näin käy. Te tiedätte ja minä tiedän, minä olin Washingtonissa kesällä. Me tiedämme, mitä venäläiset tekevät, tiedämme, mitä kiinalaiset tekevät. Eivät ne anna omien lentoyhtiöidensä osallistua tähän järjestelmään. Te tiedätte sen ja minä tiedän sen. Älkää huijatko meitä täällä parlamentissa. Tämä menee pitemmälle kuin tämän valiokunnan toimet. Tämän vaikutukset ovat paljon laajemmat koko alalle minä todellakin suhtaudun tähän nyt eh, hyvin kielteisesti. Missä nyt ollaan menossa, niin emme ole vielä päässeet esimerkiksi yksimielisyyteen menettelytavoista, öö, tuloista. Minne ne tulot suunnataan? Jos jokaiselle annetaan näitä päästöoikeuksia ja joidenkin yritysten täytyy sitten niitä vielä ostaa, niin emme vieläkään tiedä, minne nämä tulot päästöistä menevät. Eh, kolmansista maista meiltä ei tätä ole millään tavalla vielä määritelty. Joten nyt ollaan sitten menossa, no te puhutte tässä kolmansien maiden kostotoimista. Te olette jo e- uhanneet tässä näistä, näillä EUn kostotoimilla, kun Hedegaard kävi täällä valiokunnassa. Minne tämä linja nyt menee? Mitä Euroopan unioni sitten tässä tekee? Tämä on aina vain sotkuisempi juttu kuin mitä ikinä kukaan kuvittelikaan. Me emme todellakaan tiedä, minne tästä nyt vilpittömästi sanottuna oikein ollaan menossa. Minä en ollenkaan näe, että nämä maat muuttaisivat näkemystänsä. Miksi niiden pitäisi? Olisi tämä sitten oikein tai väärin. Eivät nämä maat tule suostumaan tähän. Ei Euroopan unioni voi niille sanella, mitä tehdä, niin kuin ei meillekään voi sanella amerikkalaiset tai venäläiset, jos te olisivat kuusi vuotta sitten sanoneet, että mepä haluamme, että te suostutte meidän päästökauppajärjestelmään. Euroopan unioni olisi sanonut, että ah, Kuvitelkaa vain, me päätämme omista asioistamme. Tässä vastavuoroisella tasolla pitäisi toimia, ja sitten me ihmettelemme, että miksi kolmannet maat eivät halua liittyä tähän. Ja sitten lopuksi, puheenjohtaja, jos sallitte vielä, me olemme nyt siinä tilanteessa, tämähän aloitettiin nyt tammikuussa, mutta minä edustan, aivan kuten kollegat täällä, me etsimme tässä parhaita parasta mahdollista tilannetta eurooppalaiselle liike-elämälle. Iso-Britanniassa, Saksassa tämä liittyy ilmailusektorin koko tähän ketjuun, tuotantoketjuun. Missä nyt olemme menossa? Tässä on mukana nyt kilpailukysymys, koska eurooppalaisten yritysten pitäisi ö, noudattaa lainsäädäntöä, mutta kolmansien maiden kanssa ei ole mitään sopimusta, koska niitä ei voida saada suostumusta. Ikaossa on 100 91 maata äh, mukana. No kyllä siellä nyt puhutaan tästä, hieno juttu, mutta tämä on iso kilpailukysymys tällä hetkellä. Enemmän taakkaa yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan teollisuudelle, elinkeinoelämälle. Ja tämän vuoksi asetus ei voi toimia. Te sanoitte, että tämä pätisi kaikkiin tämä säännöstö, mutta eihän näin ole, koska kolmannet maat eivät sitä noudata, joten me olemme nyt kilpailullisesti epäedullisessa asemassa. Ja tämä on realiteetti ja minä haluaisin tietää, että millainen on B-suunnitelmanne. Timerak. Timerak. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän olemme jo ylittäneet ensimmäinen ensimmäistä 2012 päivämäärää, mutta eri, eri osapuolet eivät vieläkään tiedä, missä mennään. Kuten muistutitte, neuvottelut jatkuvat ja edelleenkin meidänkin kantojamme vastaan ollaan kriittisiä. Minä kuitenkin eh, huomasin, että te olitte hyvin optimistisia johdannossana ne ja kyllä te, ja meidän täytyy edelleenkin eh, pitää huoli siitä, että ilmailu otetaan mukaan päästökauppaan. Ehkäpä meidän täytyy jossain määrin olla myös joustavia, kun ICAON neuvoston kanssa ollaan tekemisissä, meidän täytyy välittää vahva signaali ja meidän täytyy vahvistaa vuoropuhelua kolmansienkin maiden kanssa, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että meidän päätöksemme noin vain torjutaan. Mitä tulee tähän Moskovaan kokoukseen, te puhui, kutsuitte tällaisten haluttomien maiden liittoutumasta, mutta eihän tällaista asennetta voida hyväksyä. Tässä on jo puhuttu kauppasodasta Euroopan unionin kanssa. Minä olen Meissnerin kanssa yhtä lailla huolissani. Me pyydämme, että äh, lentoyhtiöt kunnioittavat meidän äh, lainsäädäntöämme, äh, olipa kyse Atlantin ylittävistä tai muista lennoista. Ja meidän täytyy ymmärtää, että jos emme käy riittävää vuoropuhelua eri osapuolten kanssa, niin emme myöskään voi puolustaa kantojamme. Meidän täytyisi yhdessä istua neuvottelupöydän ääreen niin, että kaikkien osapuolten kanssa saamme aikaan hyväksyttävän lopputuloksen. Aivan kuten viime viikolla todettiin, niin me toivoisimme, että saisimme vahvempaa ja puhtaampaa äh, ilmailua, eikä sellaista käytäntöä, jossa ähm, ilmailualalla tehdään päällekkäistä ja rinnakkaista työtä. Meidän täytyy löytää neuvottelutulos, hyvin perusteltu sellainen niin, että kunnioitetaan eri instituutioiden tekemiä päätöksiä ja sen täytyy olla sellainen, että emme vaarana lentoyhtiöitä. Ihan lopuksi ähm, viittaan siihen, mitä komissari Edgar sanoi viime viikolla. Meidän täytyy torjua sellaisten kolmansien maiden kantoja, jotka torjuvat kaiken, mutta tarvitsemme ympäristöystävällisen ja sellaisen järjestelmän, joka ottaa huomioon myös kansalaiset. Meidän täytyy kuunnella toistemme kantoja niin, että voimme lopulta saavuttaa yhteisen päämäärän. Kiitos. Kramer. Rova Foster, en tiedä, onko brittien etujen mukaista, että ilmastonmuutos etenee ja tapa-alueet sulavat. Teidän strategianne, jos se on teidän mielestänne iso etujen mukaista, niin kyllähän teidän pitää sitä jatkaa sen, mutta täällä on kysymys muusta. Kysymys on siitä, että meidän pitää lopettaa ilmastonmuutos, koska muuten syntyy aivan muitakin ongelmia. Mutta Euroopan unioni on heikko ja se reagoi heikosti. Venäläiset verävät, perivät maksuja lennoista yli Venäjän. Niistä maksetaan, mutta ei ole mitään vastatoimia. Miksi venäläiset voivat lentää yli Euroopan, mutta eivät maksa siitä mitään? Minä en oikein ymmärrä tätä. Mitä, tätähän tapahtuu päivittäin, mutta tämä ei siis ole kuitenkaan ole Venäjän lentoyhtiöiden mukaista. Tämä on ollut oikeudellinen päätös, eikä amerikkalaisia, venäläisiä ja kiinalaisia kiinnosta raha kysymys on pikkurahoista, siis siitä, mihin nämä maksut johtavat, mutta kysymys on siitä, että he eivät halua, että Euroopan unioni määrää heille mitäkin, mutta tässä on kysymys viidestä miljoonasta ihmisestä, kysymys on asiakkaista, tässäkin kauppa hyötyy ja tämä on ratkaisevaa. Siksi Euroopan unioni on, ei pidä suinkaan nyt olla heikko. Siksi sanonkin selvästi. Mikä nyt on sitten, sitten tämä B-suunnitelma? Kyllähän me tiedämme, että päästökauppaan hyväksyvät Euroopan lentoyhtiöt siksi, että ne pelkäsivät, että kerosiiniveroa nostettaisiin. En ole kuullut kenenkään sanovan, sanon, että jos ilmastopäätösmaksuja tulee, niin sitten otetaan käyttöön kerosinvero, mutta Chicagon sopimuksen mukaan sanotaan, että pelkästään sitä kerosinia, jota ei, joka on lentokoneissa, sitä ei saa verottaa. Mutta jos me perimme veroa muista kustannuksista, ja silloin, että kerosinakin pitäisi sen varalta myöskin verottaa, se olisi hyvä asia. Joten jokainen, joka lentää ja tankkaa, joutuu maksamaan kerosin veroa. Se olisi se vastaus, jonka sanonut kuulla, että komissio on se, että hyvä on, jos ette halua. Meillä on sitten muita mahdollisuuksia. Me teemme sitten sen, jos te tätä haluatte tätä. Ja niillä ravvaroilla voimme sitten ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka vahvistavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, tulee lisää rahaa, ja tämä mahdollistaa myöskin oikeudenmukaisen kilpailun lentoyhtiöiden kesken, samoin myöskin lentoliikenteen, roteliikenteen ja muiden liikennemuotojen välisen oikeudenmukaisen kilpailun. Tämä olisi mahdollisuus, ja kysymyksen olisi konkreetti, mitä te ajattelette tästä, keskustellaanko tästä, vai onko tämä tabu, vaikka Euroopalla on oikeudet tähän, ja sitten tämä kuitenkin jätetään käyttämättä tämä vaihtoehto. Mevrouw Van Dalen. Voorzitter, laat ik beginnen om nog eens mijn steun uit te spreken voor dit... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin ilmaisisin tukeni ETSlle. Minun mielestäni tämä päästökauppajärjestelmä on oikein hyvä tapa edetä eh, elinolosuhteiden parantamisen kannalta. Näyttäisi siltä, että ihmiset eh, valittelevat täällä kovasti ongelmia, mutta hän päätettiin ETS ottaa käyttöön. Euroopan parlamentti täysin tuki tätä tässä tilanteessa. Kenties ihmiset sitten eivät oikein olleet äänestyksessä hereillä. Toiseksikin, sen pohjalta mitä nyt on nähty, tämähän on Barack Obaman naamion riisuminen nyt tapahtunut tässä. Monet ajattelivat, että Obama on pelastaja, hän vie meidät kohti turvallisempaa maailmaa ja niin edelleen, mutta nyt nähdään, että Barack Obama eh, itse asiassa mitä tulee esimerkiksi työllisyyteen ja eh, ympäristöön, niin hän ajaa tässä vain amerikkalaisten etuja. Todetaan nyt, että eh, Yhdysvallat johtaa haluttomien liittoutumaa ja johtajana tässä on Barack Obama itse. Se, mitä tänään meille kerrottiin, sehän on epärealistista. Me menemme tässä suoraan kohti kauppasotaa, kun katsotaan sitä, mitä ICAOssa tällä, tavalla, tällä hetkellä tapahtuu. Siellä ö, luodaan vähän samantyyppistä järjestelmää kuin meillä, mutta lopputuloksena tuskin on mitään sellaista, mitä me haluamme. Joten ongelmana on, kuten sanoin, se, että tässä kuljetaan suoraan kohti kauppasotaa. Pääjohtaja sanoi, että komissio aikoo tässä tehdä vasta iskuja ja huuta syrjimättömyyden puolesta, mutta tämähän on ihan ovia voinna kauppasodalla. Realiteettina on se, että tässä kulisien takana käydään paljon neuvotteluja, mutta minä haluaisin kysyä nyt pääjohtajalta sitä, millä tavalla voidaan välttää tämä kauppasota. Millainen on suunnitelma B? Tässä käydään hyvin hankalia neuvotteluja ja tie on kivinen. Millä tavalla voidaan kiviseltä neuvottelupolulta päästä hyvään lopputulokseen? Ja, eh, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, ik kan mij nog goed... Kiitos. Minä voin hyvin vielä muistaa keskustelut, joita käytiin ennen kuin sitten ilmaisemme tukemme äänestyksessä päästökauppajärjestelmälle, joka koskee lentoliikennettä. Erityisesti minusta oli tärkeää se, että me tuimme direktiiviä, johon liittyvät asianmukaiset toimenpiteet. Voin erittäin hyvin muistaa sen, että komission sen Dali silloin oli hyvin toiveikas. Hän herätti täällä odotuksia, että tämä kysymys olisi ratkaistavissa. Ja se oli yksi syy siihen, miksi me sitten annoimme tämän tuen. Tätä haluaisin korostaa, koska näyttää nyt siltä, että asia ei sitten ollutkaan niin yksinkertainen kuin kuviteltiin, mikä on hyvin suuri pettymys, etenkin kun Moskovassa ovat nyt maat kokoontuneet, ei sunkaan katsomaan sitä, miten voitaisiin löytää yhteinen ratkaisu, vaan katsoakseen, miten he voisivat voimakkaammin pitää kiinni omista kannoista, joten näyttää siltä, että me nyt voimme kokea, nähdä, että on syntynyt uhkailu, joka koskevat meidän eurooppalaista liitoliikennettämme. Tätähän me tietenkään halunneet. Me halusimme toimia ilmastonmuutosta vastaan, halusimme päästökauppaa ja halusimme yhtäläistä kohtelua, kohtelaista kohtelua niin eurooppalaisille lentoyhtiöille kuin muista maailmanosta tuleville lentoyhtiöille. Kysymys on siis nyt siitä, miten pannaan tämä tasapaino toimeen emme voi lykätä suinkaan tätä osa direktiivistä sivuun, koska silloin emme saavuta sitä, mitä halusimme saavuttaa. Olenko nyt ymmärtänyt oikein sen, että mahdollisesti tässä nyt ollaan valmiita sopeuttamaan juridisia määräyksiä tai niiden vaikutuksia, mutta kuitenkaan tätä tasapainoa ei nyt sitä näytä olevan joko käy niin, että muut maat sopeutuvat eurooppalaisiin normeihin, mikä on hyvin epätodennäköistä ajatellen nykyistä tilannetta, tai otetaan sadanakaan huomattavia edistysaskelia ikaon puitteissa, mikä merkitsisi taas sitä, että silloin meidän pitäisi sopeuttaa eurooppalaisia lentoyhtiöitä, että niitä syntyy tasapaino. Eli meidän pitäisi ryhtyä johonkin. Oletteko te tähän valmiita? Minä nimittäin uskon, ja eräät kollegat ovat toistuvasti puhuneet nyt jopa kauppasanan kysymyksestä. Talouskriisin aikana ei voi olla kenenkään etujen mukaista kulkea kauppasanan tietä joten olisi nyt aika, että Euroopan komissio ryhtyisi konkreettisiin toimiin ja että mekin olisimme valmiita pohtimaan asioita, ryhtymään asianmukaisiin sopeutuksiin, että saisimme aikaan järkevän ratkaisun. Aika nimittäin alkaa loppua. Lentoyhtiöt ovat yrityksiä, jotka nyt tietysti odottavat ja katsovat, mitä tapahtuu katsovat, että kenties ne joutuvat maksamaan ja muut yhtiöt eivät. Tämä on talouskriisin aikana uhka, joka merkitsee sitä, että taivaalla on synkkiä pilviä, ei pelkästään lentoyhtiöille, vaan myöskin muille toimialoille, jotka ovat riippuvaisia siitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut tätä keskustelua ja minusta tuntuu ikään kuin olisin kuullut tämän aikaisemminkin. Tehän tiedätte puheenjohtaja, että tästä on keskusteltu jo siitä lähtien, kun alkuperäinen ehdotus meille tuli. Ja muistan valiokuntakeskusteluista sen, että sanoin aikoinani, että tämä järjestelmä on tuhoon tuomittu. Juuri niistä samoista syistä, joita kuulimme tässä, olemme kuulleet tämän aamun aikana. On varsin selvää, että kun tästä keskusteltiin, maailma oli erilainen. Taloudellisesti varmasti hyvin erilainen se oli ennen vuoden 2008 talous- ja rahoituskriisiä. Se oli ennen tämänhetkisiä ja myös globaaleja ongelmia. Ja minä itse asiassa ajattelen, kun olen kuunnellut tätä keskustelua ja kuunnellut näitä erilaisia perusteluja puolesta ja vastaan. Ne ovat aivan samoja arvioita kuin silloin, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme asiasta, mutta maailma on muuttunut, ei pelkästään taloudellisten olosuhteiden takia, vaan myös sen takia, että ihmiset tuolloin eivät oikein täysin ymmärtäneet tämän järjestelmän vaikutuksia ajatellen, mitä paineita tulisi, jos me yritämme pakottaa oman järjestelmämme kolmansien maiden käytettäväksi. Ja minä kyllä tuolloin varoitin tästä asiasta. Taloudelliset realiteetit aika ajoin ö, näyttävät kyntensä. Mitä meidän näkemyksemme ilmastonmuutoksesta sitten ovatkin, niin taloudelliset realiteetit ovat määrääviä tässä. Ja mitä taloudellisiin realiteetteihin tulee, niin minä näen aivan samanlaiset olosuhteet kuin mitä olen nähnyt muillakin aloilla. Tämä tällä, tämä osasto komissio, kun se haluaa tehdä jotain, niin se tulee aina välittömästi keksii ehdotuksia, jo, jotka tulevat globaalilla tasolla ongelmia aiheuttamaan. Polttoainelaatudirektiivi. Tämä aiheuttaa ongelmia VTO-järjestössä ja muualla. Milloin tämä pääosasto oppii sen, että jos EU-ssa halutaan lakia säätää, niin ihan passeli näin, mutta jos sitä halutaan kolmansiin maihin saada sovellettaviksi, niin kyllä sieltä tulee ö, vastalauseita ja aivan oikein näin. Mihin tässä nyt ollaan menossa? Monet ovat täällä jo viitanneetkin tähän yritetään nyt käydä keskusteluja ikaon puitteissa. Joo, hyvä juttu, ei mulla ollut mitään oikein vastaan. Se on oikea elin, jossa tätä voidaan käsitellä. Mutta tämä ei ole sellainen äh, järjestelmä, joka voidaan muille pakota. Jos IKAO keksii hyvän, järkevän ratkaisun niihin ongelmiin, joita meillä nyt on, niin minä olen ensimmäisenä tästä äh, kehumassa. Mutta se, missä nyt ollaan menossa, niin ei kyllä anna mitään osvittaa, että näin tulee käymään. Miten Eurooppana aiomme reagoida tähän? Jatkammeko me tässä ikään kuin ei mitään ongelmia olisikaan? Ja näin omat lentoyhtiömme ovat kilpailullisesti epäedullisessa asemassa verrattuna muuhun maailmaan. Vai ryhdymmekö me nyt järkevästi pohtimaan, pohtimaan mitä tässä voidaan tehdä? Ja puheenjohtajan johtopäätöksen ensimmäinen järkevä askel on se, että jäädytetään tämän lainsäädännön eteminen ennen kuin voidaan saada järkeviä kompromisseja globaalilla tasolla. Kiitoksia. Muita puhujia ei listalla ole, joten puhunpa sitten itse. Niin, Bradburn, Väärin sanoin teidän nimenne. Thank you, Mr. Bradbourne. There's no other speakers. Muita puhujia ei ole, joten käytän itse vielä puheenvuoron. Ja henkilökohtaisesti, siis en puheenjohtajana, koska menneisyydessä minua on syytetty vaikka minkälaisista asioista. Joskus saatetaan tuomitakin, vaikka yrittää auttaa kohtaa. Minä puhun nyt tässä ihan minun itsenäni, herra Delbeke. Haluaisin muutamaan seikkaan puuttua, joista te täällä on tuotu esille. Robert Veira puhui noiden kehästä, jossa ollaan. Minun mielestäni tämä on aivan oikein. Täällä on puhuttu myös kauppasodasta. Tämä on mielestäni mahdollisuus. Ja myös kun tarkastellaan näitä näkymiä, niin minä olin varsin hämmästynyt siitä, kun te, herra Rebeke, jätitte huomiota ne maat, jotka ovat ö, allekirjoittaneet tämän niin kutsutun haluttomien liittouman jäsenkirjan. Näyttäisi siltä, että ette oikein välitä tästä, no jotkut isommat ovat mukana siinä, jotkut pienemmät ovat mukana. Jos ilmailu mielessä nyt puhutaan tästä nyt Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia, Saudi-Arabia ja Brasilia ovat isoja, ne ovat massiivisia ilmailumaita. Ja kun ne istahtavat yhteen, ja silloin kyllä todella täytyy istahtaa itsensäkin alas ja kuunnella, mitä nämä maat sanovat. Sitten tässä on toinenkin asia, joka liittyy näihin nimenomaisiin maihin. Ja se on se seikka, että jos tarkastellaan sitä, mitä ne yhdessä tekevät, Minun kyllä täytyy komissiossa Heidegardille antaa myönnytys. Ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen on vihdoin tullut joku, joka voi saada Venäjän, Kiinan ja Yhdysvallat sopimaan jostakin. Ehkä meidän täytyy lähettää komission jäsen YK on pohtimaan, voitaisiinko Syyrien osalta tehdä jotain, mutta hän on kyllä onnistunut nyt toimimaan Yleensä vastakkain toimijat ovat nyt samalla puolella ja kyllä siinä tarvitaan tiettyä taitoa, mutta nyt ollaan siinä, missä ollaan. Parlamentilla on oma kantansa, se on aivan totta. Parlamentilla se on. Jäsenbovskin mietinnön aikaan jo nähtiin, että tässä saattaa ongelmia olla, ja valiokunta teki perustavanlaatuisen virheen kuusi vuotta sitten, kun emme vaatineet tasa-arvoisen valiokunnan statusta, kun tätä tehtiin. Me annoimme ympäristövaliokunnan hoitaa asian ja tämä oli virhe, mutta tässä nyt ollaan menossa. Tällaiset ovat puitteet. Eikä tässä nyt auta valitella ja sanoa, että he tekivät tämän me tuon, kuka voitti yhden toinen toisen. Tässä he, tällä hetkellä ollaan nyt risteyksessä. Meidän täytyy päättää, minne mennään. Euroopan unioni ei voi vain vetäytyä tässä. Kaikki tämän ymmärtävät. Mutta sitten on kysymys suunnitelma b tai miten sitä kutsutaankin. Herra Delpeke, huomasin, että te ette sanoneet, ja Gross puuttui tähän, millä tavalla aiotte reagoida, jos nämä valtiot ryhtyvät vastatoimiin? Mitä te teette? Älkääkä sanoko minulle, että no me emme nyt halua näyttää korttejamme, koska silloin ehkä peli on menetetty. Tämä tarkoittaa vain sitä, että teillä ei ole silloin suunnitelmaa B. Ja tämä on epäreilua valiokunnan jäseniä kohtaan. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan ihan ö, koko tämän kysymyksen ratkaisun lähteellä, meneekö tämä mönkään vai ei. Minä pelkään, että Kiina sanoo, että no niin, me emme, meidän lentoyhtiömme eivät maksa. Ja pelkään, että kiinalaiset sanovat, että emme pausta myöskään Airbusia. No, ihan hyvä, jos istutte ja sanotte, että harmi juttu. Mutta en usko, että voimme sanoa, että hienoa pelastettiin planeetta, mutta menetitte kyllä työpaikkanne. Ei tämä nyt ole hyvä homma. Joko tässä voi tehdä kaikenlaisia, antaa kaikenlaisia näkemyksiä, äärikantoja siellä, äärikantoja täällä. Yritetään saada järkevä kanta siihen, mikä on todella vakava ongelma, mutta minä en usko, että komissio on asianmukaisesti vielä tähän tarttunut. Tämä on henkilökohtainen näkymykseni ja minulla on oikeus siihen aivan samalla tavalla kuin teillä on oikeus oman henkilökohtaisen näkemyksenne. Ja minä en koskaan keskeytä teitä, kun puhutte, älkää keskeyttäkö minua, kun minä puhun. Herra Van Dalen myös sanoi jotain aivan oikein. En usko, että Amerikassa hallituksen vaihto tulee millään tavalla vaikuttamaan asiaan. Demokraatti tai republikaani ihan samaa sakkia. Ei, ei sitä paitsi Kiinassa <laughs> nyt ei sattuneesta syystä tule tapahtumaan hallituksen muutosta. En usko, että näin tapahtuu. Kollegat, me olemme todella vakavassa tilanteessa tässä. Olemme lähellä kauppasotaa ja minusta näyttää siltä, että tässä vaan työnnetään pää puskaan. Herra Delpeke, viimeinen kysymys. Meille on kerrottu vuosia sitten, kun kaikki tämä alkoi, että tätä järjestelmää varten saadaan varoja tutkimukseen, lentokoneen moottoritutkimukseen ja niin edelleen. Tämä oli tällainen myyntivaltti. No, hiilipäästöhinnat ovat romahtaneet, ei tässä varoja ole. Mikä nyt on seuraava askel, kun yritetään rohkaista tutkimusta? Sanotaanko, että no vähennetään vapaita päästöoikeuksia, millä tavalla näitä varoja kerätään? Ja toinen kysymys on, mitä te olette suunnitellut seuraavaksi alaksi? Meri, merenkulku, ETS ja merenkulku, niinkö? No mitä sen jälkeen sitten? Ja mitä tehdään maantiekuljetussektorilla? Jos ei tätä asianmukaisesti hoideta kansainvälisillä sopimuksilla, niin silloin merenkulun kanssa tulee aivan samat ongelmat ja IMO on varmaan vielä vaikeampi kuin ICAO tässä. Merenkulun kanssa tulee aivan samat ongelmat kuin tällä hetkellä ilmailualalla. Tässäpä olivat nyt omat näkemykseni ja korostan vielä, että nämä ovat henkilökohtaisia näkemyksiä. Minulla on hyvin vahvat näkemykset tästä. Me olemme mielestäni varsinaisessa sotkussa ja tämä on vielä pientä alinarviointia. Herra Delbeck, olkaa hyvä. Thank you very much for... Uh, Kiitoksia kovasti koko joukosta kommentteja. Pyrin vastaamaan niistä ainakin useimpiin. totta on, että meillä on tässä uskottavuuskysymys edessämme useammaltakin kantilta. Ilmastonmuutos on ongelma, joka on ymmärretty kaikkialla, myös Kiinassa, Venäjällä ja muissakin maissa. Ja uskoisin, että YK on ilmastonmuutosneuvotteluissa on ollut mukana myös muita YK toimielimiä. Ne ovat tehneet oman osuutensa kuin myös ICAO te tulette kyllä, teillä tulee kyllä olemaan hyvin vaikea keskustelu valiokunnassanne. Toisaalta sähkö- ja autoalalla päästöjä voidaan tulla vähentämään merkittävästi, mutta ei välttämättä ilmailualalla. ICA on arvioiden mukaan seitsemän kertoimella ilmailualan päästöjä tulisi alentaa. Tämä tulee olemaan meidän ilmastonmuutoskeskustelumme tärkeä punainen lanka. Niin, minä olen komission virkamies ja komission työhön kuuluu se, että sen täytyy täytäntöönpanna hyväksyttyä lainsäädäntöä, siis yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyä lainsäädäntöä, teidän ja neuvoston hyväksymään, Mikä komission ehdotus ikinä onkin, se on vain sillan alla virtaavaa vettä. Te äänestätte, meidän täytyy täytäntöönpana. Jos te toteatte, että oho, yhteispäätös oli virhe, silloin ja, ja lainsäädäntö täytyy hyllyttää, niin sekin täytyy tehdä yhteispäätösmenettelyllä. Ja kysymys kuuluu, että seisotteko te lainsäädäntönne hyväksymienne lakien takana? Ja nimenomaan hyväksymienne, kyse on teidän hyväksymästä lainsäädännöstä, ei komission, parlamentin ja neuvoston. Kolmas kysymys, uskottavuus. Tehän tiedätte, että useat amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat vieneet jutun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti, se on siis kaikkein korkein oikeudellinen toimielin Euroopan unionissa, se on päättänyt, että tämä oli täysin kansallisen ja kansainvälisen lain mukaista, mukaan luettuna ne asetukset, jotka säätelevät ikaon työtä. Eli muistutan, jos me nyt kyseenalaistamme sen lainsäädännön, jota on vuosien mittaan kehitetty, niin täytyy todeta, että ei tätä tässä ole hätiköity. Keskustelut veivät pari vuotta, Keskustelu oli hyvin rikasta. Minä itse matkustelin ympäri maailmaa, olin ICAOssa, olin ensimmäinen komission viranomainen, joka puhui ICAOssa äh, katto, päästökattojärjestelmästä, joten he kyllä tietävät, mitä me teemme, ja kansainväliset ilmailujärjestöt, IATA ja muut, puolsivat tätä äh, päästökattojärjestelmää aikanaan. Joten meidän täytyy tunnustaa äh, se, että lainsäädäntö on toteutettu, sitä on laadittu aivan normaalilla tavalla, ei mitenkään hätiköidysti, ikään kuin ö, ähm, äh, komissio olisi siis sitä jotenkin tuputtanut. Eli kyllä meidän täytyy ähm, tämä tunnustaa. Mikä on ongelma? Ongelma ei ole välttämättä taloudelliset vaikutukset, koska taloudelliset vaikutukset ovat hyvin rajalliset. Tässä puhutaan parista eurosta esim. Frankfurtin ja Pekingin välisellä lennolla. Eli ei tässä ole kyse taloudellisista vaikutuksista, ne eivät ole ongelma, vaikka matkatavaroita otetaan enemmän tai lentovarausta muuttaa internetissä, niin täytyy maksaa paljon enemmän kuin mitä tämä kasvihuoneelementti tuo muassaan. Eli ongelma ei ole taloudellinen, vaan se on periaatteellinen ja siksi meistä olisi parempi, että ICAO käsittelisi näitä asioita. Tässä on kyse ekstraterritoriaalisuusperiaatteesta. Siitä on olemassa erilaisia tulkintoja. Meillä on oma tulkintamme, jota Euroopan tuomioistuin kyllä tukee, eli me voimme kyllä katsoa ketä tahansa silmästä silmään. Mutta kansainvälisesti on olemassa kiista, joka liittyy etsin päästökauppajärjestelmän ekstraterritoriaalisesta luonteesta tähän meidän täytyy nyt keskittyä. Me käymme keskusteluita sekä ikäon sisällä että sen ulkopuolella, mutta raaka elementti tässä on se, brutaali elementti on, että kansainvälistä ilmailua ei voi rajoittaa kansallisvaltioiden ilmatiloille, koska suurin osa ilmatilasta on valtamerten yllä. Ja jos halutaan globaali järjestelmä, niin täytyy pohtia, miten kansainvälisten päästöjen kanssa toimitaan, sellaisten päästöjen, jotka eivät tapahdu kansallisilla, kansallisten ilmatilojen alueella. Ja toivon, että ICAO tulee tähän vastaamaan. Toinen elementti, joka on keskustelun ytimessä ja jo, jonka tulisi tulla esiin myös ICAOn keskusteluissa, ovat tulot. Päästökattojärjestelmä ei ole mitenkään tulovetoinen. Kyse on katoista ja kaupasta, mutta ei sillä tuo, tuottoa hankita, mutta kyllä se sattuu jonkin verran tuo, tuottamaankin. Ehkä 50 tai 20 prosenttia ö, päästöistä ö, ovat päästöjen oston piirissä. Kun yhteispäätösmenettely otettiin käyttöön, niin todettiin, että EU-instituutiolla ei voisi olla sanavaltaa siihen, miten tätä tuloa käytettäisiin, koska yksi nimenomainen jäsenvaltio oli ehdottomasti sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulisi itsenäisesti voida päättää, miten käyttävät tuottoa, ja tällä tavalla asia otettiin huomioon myös lopullisessa lainsäädännössä. Eli jäsenvaltiot päättävät, ja me luomme valvontamekanismeja, jotta voimme kysyä jäsenvaltiolta, kuinka nämä ovat tulonsa käyttäneet. Mutta jos vain katson, mitä yksi jäsenvaltio tekee, esim. Saksa, siellä on luotu rahasto, jossa äh, ETS-huutokauppatulot, äh, äh, johon huutokauppatulot talletetaan, ja tämä rahasto on ihan toista luokkaa kuin kansainvälisen lentoliikenteen tulot. Mutta jos jotain nyt tässä tulopuolella täytyy ratkaista samoin kuin ekstraterritoriaalisuuden alalla, niin kyllä me olemme valmiit ottamaan asian puheeksi ICAOn yhteyksissä ja me voimme olla pääpystyssä, koska me tässä kohtaa mekin voisimme peräänkuuluttaa vaihtoehtoisia ehdotuksia. Ja valitettavasti me emme vielä ole tällaista nähneet emmekä kuulleet ICAOn ulkopuolella, koska loppujen lopuksi tämän uskottavuuskysymyksen lopullinen elementti on se, että Moskovan kokous ja samoin sitä edeltävä Delhiin kokous olivat ikaon ulkopuolisia kokouksia. Eli kysymys kuuluu, tulemmeko me puolustamaan niitä YK-instituutioita, joita meillä on, haluammeko uudistaa ja modernisoida niitä, vai aiommeko me lähteä tällaisen ad hockerismin tielle, jossa emme edes tiedä, mihin kontekstiin kokoukset kuuluvat. Minusta olikin hyvä, että useat valtio, valtiot, maailman valtiot, kieltäytyivät tulemasta paikalle, koska eivät halunneet rohkaista tällaista näytelmää tai näyttämöä, jossa oltaisiin ikään kuin ki- tukkanuottasilla jo olemassa olevan järjestelmän kanssa. No tässä kuitenkin mennään globaalissa kontekstissa ja voimme tässä yhteydessä voimme keskustella. Kaksi elementtiä, joiden osalta lainsäädäntöämme voidaan sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin. Toinen ovat tulevat lennot. On säädös, joka onkin tärkeä, se on ETS-direktiivissä. Eli että ähm, päästölupien myöntäminen voidaan äh, keskeyttää äh, niiden osalta, jotka ovat luvanneet ja voivat todistaa, että heillä on vastaavia toimia. Eli mikä tämä, tämän periaatteen takana on? Jos jokainen pitää huolen lähtevistä lennoista, niin järjestelmä on tullut katetuksi, koska jokainen lento, joka lähtee, on jossain päin maailmaa tuleva lento. Eli että olisi ikään kannalta hyvin yksinkertaista, jos jokainen sanoisi, että minä pidän huolta lähtevien lentojen kasvihuonepäästöistä, joten tulevien lentojen osalta ei enää tarvitsisi huolehtia. Mutta kun puhutaan alueellisista järjestelmistä, niin meidän täytyy kattaa myös tulevat lennot ja lainsäädännössä otetaan huomioon vastaavat toimet. Me olemme käyneet useita keskusteluita kahdenvälisesti vastaavista toimista, mutta me olemme pidättäytyneet siitä, että lähtisimme näitä vastaavia toimia säätämään lopullisesti, koska tämänkin osalta ICAO voisi esittää tärkeää roolia. Mikä on vastaavuus? Se on kansainvälisen äm, siviiliilmailun tärkeä kysymys. IATA käsittelee sitä jatkuvasti, olipa kyse sitten turvallisuudesta tai ympäristökysymyksistä tai mistä tahansa, ja tämänkin me tuomme neuvottelupöytään. Eli jos saisimme ikaossa hyvän keskustelun siitä, mitä tällainen vastaavuus ekvivalenssi tarkoittaa, niin se olisi hyvä tätä asiaa ei ole helppo, sitä ei ole helppo keskustella eikä sitä ole helppo toteuttaa käytännössä, mutta me olemme tottuneet onneksi keskustelemaan tämänkaltaisista hankalistakin asioista. Jos se, mitä ikaosta syntyy, ei riitä vielä kattamaan näitä tulevia lentoja eikä vastaavia vaikutuksia tai toimia, niin meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöämme. Tulevia lentoja ja vastaavuuksia voidaan käsitellä komitologiamenetelmässä, näin lainsäädännössäkin säädetään, mutta jos me jompaa, jotain ikaosta tulevaa voi soveltaa, niin silloin meidän täytyy lähteä yhteispäätösmenettelyyn ja lainsäädännön muuttamiseen tai sopeuttamiseen, ja meidän täytyy toimia nopeasti, koska aikaa ei ole loputtamasti, loputtomasti, sen tiedämme, ja tämänkin halusin ottaa esiin johdannossani. Eli se lainsäädäntö, josta on äänestetty yhteispäätösmenettelyssä, sitä voidaan muuttaa ainoastaan myös yhteispäätösmenettelyssä. Tällä tavalla nämä instituutiot toimivat. Täällä oli myös kysymys siitä, onko keskusteluissa eroja. Ja kun tarkastelemme niitä maita, jotka täällä on mainittu, USA, Kiina, Venäjä, etc. No, en nyt voi tässä porautua yksityiskohtiin, mutta me käymme kahdenvälisiä keskusteluja kaikkien näiden mainittujen maiden kanssa. Ja näyttää siltä, että toiminta on enemmän yhteistyöhakuista, jotka, ovat, jotka toimivat ikaan tasolla. En nyt väitä, että kaikki ovat yhtäkkiä tulossa samoille linjoille, mutta mainitsin tässä ihan selkeästi Ähm, keskusteluidemme eh, proaktiivisen luonteen ja tuo hyvän asenteen USAn kanssa. Ja USAlle ja eurooppalaista paitsi on suurin äh, markkinaosuus, se lienee noin kolme neljännestä, kun ajatellaan äh, koko globaalia ilmailua. Eli USA on selkeästi hyvin tärkeä kumppani meille. On erittäin hyvä nähdä, että me voimme käydä tällaista operationaalista, toiminnallista keskustelua USAn kanssa. Ja myös on keskustelut hyötyvät näistä vuoropuheluista. on hyötyy siitä yhteistyöhalukkuudesta, jota nyt olemme tässä todistamassa. Kiina ja Intia ovat ehkäpä enemmän periaatteen valtioita. He tuu, ovat periaatteellisemmalla kannoilla tuloista ja ekstraterritoriaalisuudesta. Näistä asioista täytyy keskustella. Minä itse olen matkustellut näissä maissa, olen tavannut vastuuhenkilöitä ja olen vahvasti sitä mieltä, että paras areena käydä keskusteluita on ICAO, koska muussa tapauksessa saattaa tulla kahdenlaista kahdenvälisyyttä. Eli jokainen syyttäisi toinen toisiaan, eikä se tietenkään olisi hyvä asia silloin, kun puhutaan ekvivalenssista, vastaavuudesta ja muusta Sitten kaksi viimeistä kysymystä. Mitä me teemme, jos kostotoimet toteutuvat? Minun mielestäni kosto ja suurin osa niistä toimista, joita Moskovan julkilausumassa on, suurin osa näistä toimista sulkee ulkopuolelle EUn ja EUn lentoyhtiöt. Tämä on selkeää syrjintää. Me emme suostu siihen, ja jos näin tapahtuu, niin ryhdymme toimiin, mutta meidän täytyy myös tehdä ero sen välillä, mitä sanotaan juridisesti, virallisesti, kun vaikka meillä on huippukokouksia, ja toisaalta mitä sanomalehdissä sanotaan. Retoriikka on aivan erilaista, puheenparsi on ihan erilaista, meidän täytyy se muistaa. Muistakaamme, että Airbus rakentaa lentokoneita myös itse Kiinassa, joten Air, ne Airbus-koneet, jotka viedään Kiinaan, ne on myös rakennettu Kiinassa. En minä nyt sano, että tällä rintamalla mitään tulee tapahtumaan, mutta kyllä meillä jonkinlaista, meidän täytyy vähän asettaa kontekstiin se uhka, jota, josta, puhutaan, josta puhutaan julkilausumissa ja sen uhkan välillä, jota tapahtuu kentällä. En minä tässä vähättele näitä kostotoimia, mutta täytyy muistaa, että kostaminen on, aika, on vähemmän helppoa. Se on vaikeampaa kuin miltä se kuulostaa. Eh, koska jos jotakuta henkilöä, kansallisuutta tai eh, yritystä vastaan halutaan eh, ryhtyä kostotoimiin, niin siitä tulee kyllä jupakka kansainvälisesti. Se ei ole niin helppoa. Ja meidän täytyy toimia ikä on sääntöjen mukaisesti ja EUn tuomioistuimen päätösten mukaisesti, ja ne puoltavat sitä, että mitään syrjintää ei saa sallia. Viimeinen kysymys. Miten voimme estää kauppasodan? kauppasodan estäminen on tietysti vahvassa roolissa ikaon keskusteluissamme. Jos päästökauppalainsäädäntöämme ei olisi ollut, niin ikaon keskustelutkaan eivät olisi koskaan alkaneet. Ja siksi meidän täytyy toimia suunnitelman A mukaisesti, koska ainoastaan sillä tavalla saamme ikaon liikahtamaan. Ja meidän täytyy nyt asettaa paine ja taakka on harteille. Kyllä meillä on hyviä toiveita sen suhteen, että jotain hyvää sieltä vielä ju- tulee. Ja sitten kun ikä jotain saa tulosta aikaan, niin meidän täytyy arvioida sitä. Täytyy käydä uusi keskustelu, toivottavasti voimme sellaisen käydä. Ja sitten täytyy arvioida, mitä meillä on edessämme ja missä määrin Eurooppaan lainsäädäntö voi hyväksyä sen elementtejä, mutta siitä täytyy tietysti keskustella sitten aikanaan. Ainoa keino estää kauppa sota on tehdä hyvää yhteistyötä ICAON puitteissa, ja aivan kuten Moskovan julkilausumassa sanotaan, ja aivan kuten Intian ministerien ja Etelä-Afrikan ministerien ja Amerikan tason kahdenvälisessä kirjavaihdossa tuli ilmi, niin kaikissa on yksi yhteinen elementti se, että täytyy tehdä työtä ICAON piirissä – me tiedämme, että meillä ei ole kauheasti aikaa, mutta tämä on se meidän suunnitelma aamme, jonka puolesta teemme työtä, ja tällä tiellä meidän täytyy edetä. Ja me kyllä toimimme aktiivisesti. Meidän täytyy tuoda neuvottelupöytään sellaisia elementtejä, jotka voisivat kirvoittaa hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Kiitokset, herra Delbeke, siitä, että vastasitte kysymyksiimme. Jackie, haluaisin mennä nyt eteenpäin, koska meillä on muitakin keskusteluja tänään. Onko tämä todellinen työjärjestyspuheenvuoro vai kysymys? Mr. Delbeck obviously is covered quite... Niin, herra Delbeck katsoo aika suuren osa asioista, mutta en ole vieläkään kovinkaan paljon viisaampi. Ei viittausta lainkaan tähän kilpailukysymykseen. Ajatellen sitä, miten tämä tulee nousemaan esille, miten käy eurooppalaisille yhtiöille, kun tätä, tämä ohjelma toteutetaan ja se ei kosketa muita. Tämä on tullinen kilpailukysymys. Be very brief on that. that... Hyvin lyhykäisesti tästä. Kaikki nämä täytäntöönpanokysymykset, jotka on katettu lainsäädännöllä, niitä on tähän päivään mennessä seurattu. Tämä tarkoittaa sitä, että valvonta, rekisterien avaus ja niin edelleen, näissä on toimittu niin kuin lainsäädännössä on sanottu kaikkien niiden lentoyhtiöiden osalta, jotka liikennevät Euroopassa. Tässä ollaan tänä päivänä menossa. Ja tärkeänä huomioseikkona kaikille kansainvälisille kumppaneille me tuomme esille sen, että meidän ei pitäisi luoda mitä mahdotonta tilannetta kansainvälisille lentoyhtiöille, niin että niiden pitää valita, mihin oikeus käytäntönne vastaavat. Tämä olisi kaikista pahin mahdollinen lopputulos äh, kansainvälisissä neuvotteluissa. Uskon, että olemme kyenneet saamaan tämän pointin läpi amerikkalaisille – koska senaatissakin lakiluonnoksista on keskusteltu, ja jos amerikkalaisille lentoyhtiöille sanotaan, että noudatatte joko amerikkalaista lainsäädäntöä tai eurooppalaista lainsäädäntöä, niin eihän tällä tavalla yleensä kansainvälisessä, kansainvälisen liike-elämän realiteetissa toimita. Yleensä noudatetaan sen maan lainsäädäntöä, jossa bisnestä toteutetaan ja komission jäsen on varmasti hyvin vahvasti tunnut tämän esille. Jos Euroopassa haluaa toimia, niin silloin täytyy noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä, vaan niin kuin mekin noudatamme niiden maiden lainsäädäntöä, joissa käymme tai joiden kanssa meillä on liiketoimintaa. Onko tämä nyt työjärjestyspuheenvuoro vai avaako tämän keskustelun? Muuten minä katkaisen mikrofonin. the... Tämä kerosinivero, mitä tapahtuu, jos tätä päästökauppaa ei synny? Tätä kysyin tähän sanot vastausta. Well, that's one of the elements that... Tämä on yksi niistä elementeistä, johon olisin kyllä voinut tässä analyysissäni tuoda esille. Kerosiinivero on ollut useassa jäsenvaltiossa keskustelun alla, useassa valtiossa maailmassa. Ja päästökaupalle tuli paljon tukea, koska haluttiin kansainvälistä ratkaisua, joka voisi olla harmonisoitu sen sijaan, että olisi verotus, tällainen hyvin kansallinen verotuslähestymistapa. Verotuskysymykset ovat aina kansallisia. Ja uskon, että lentoyhtiötkin ymmärsivät sen, että jos päästökauppajärjestelmä hajoaisi, niin silloin tulisi uudelleen mukaan kerrosiini, lentolippu, lentokenttätoiminta, veroja ja niin edelleen. Ja suurin osa lentoyhtiöistä ei halua tällaista. Ne hyvin selvästi yksityisesti keskustelussa tuovat tämän esille. Toivoisin, että toisivat enemmän julkisestikin. Tässä nyt ollaan menossa. Ja jos tämä järjestelmä nyt hajoaa, niin silloin uudelleen tulee erilaisia verotusjärjestelmiä. Tätähän on nähty jo usean otteeseen Euroopassakin. E, muuten tässä on yksi jäsenvaltio, Saksa, jolla oli tiettyjä veroja ja niitä vähennettiin jotta voidaan kompensoida ETS-järjestelmän eh, e käyttöönotto ensimmäinen tammikuuta 2012, joten tässä on osoitus siitä, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Thank you, Mr. No niin, kiitoksia herra Delberg. Ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne ja vastasitte kysymyksiimme parhaanne mukaan. Olisimme hyvin iloisia, jos voisitte pitää meidät ajan tasalla No, en tiedä mikä tässä nyt oikea tapa sanoa tämä, mutta kertoisitte siitä, mitä edistystä saavutetaan. Kiitokset teille. Okay, colleagues, we have one more item this... Hyvät kollegat, vielä yksi asia tänä aamuna. That is the, uh... Se on nimittäin kohesiorahasto ja neuvoston asetuksen 1084 kumoaminen, samoin kuin erityiset säädöt, säännöt, jotka liittyvät rakennerahastoihin. Kaikki tämä on Kramerin heiniä. Michael, ole hyvä, saat puheenvuoron. Kiitos. Kysymys on hyvin laajasta asiakirjasta ja se käsittelee sääntöjä, jotka koskevat sääntöjä koskevat kaikkia rahastoja. Me keskitymme tässä valikunnassa, koska meillä on oma meidän täytyy välttää kantamme, keskitymme kohesio- ja aluerahastoihin, koska niissä liikenne on olennainen kysymys. Lähden liikkeelle aluekehitysrahastosta. Kysymys on 376 miljardista vuoteen 2014-2020 mennessä 10 miljardia. Näistä on eurooppalaisin verkkoihin ostettuja, mikä on aika vähän, siis 374 miljardia on aika paljon rahaa. Ja haluaisin myöskin todeta, että on ollut käännösvaikeuksia. sagen, dass da Übersetzungsschwierigkeiten geht ABCD englanninkielisessä versiossa, saksankielisessä versiossa aloitetaan kohdasta B. Jos ne sanoo, että kohta seitsemän saksaksi, se on kohta kuusi englanniksi tai kohta B saksaksi, joka on sitten kohta C. Tämä on hiukan kummallista nyt kokonaisuudessaan. Ehkä tätä pitäisi vielä tarkastella meillä. Tämä emme huomanneet aivan alussa, mutta on ollut erilaisia asiakirjoja Me olemme voineet siitä todeta tämän. Siis kohta kahdeksan, siinä puhutaan selvästi liikenteestä, mutta puhutaan kestävästä liikenteestä. Ja kun me tiedämme, että Euroopan lainsäädäntö toteutuu vuoden 2020 tavoitteiden mukaisesti, jonka takana laajemmista vaan parlamentissa, vaan myöskin neuvostossa tavoitteena on pudottaa päästöjä, ja valkoisessa kirjassahan on, valkoisessa on todettu, että vuoden 2020 pitäisi pudottaa näitä 20 prosentilla myöskin liikenteessä. Meidän täytyy pitää tästä kiinni. Tästä syystä pitäisi olla puhetta nimenomaan kestävästä liikenteestä, tässä myöskin todettavissa se, että puuttuu käsite matkailu. Ja mehän olemme liikennettä- ja matkailukestävän valiokunta. Me tiedämme, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti matkailu aivan oikein lopullisesti kuuluu myöskin lainsäädäntöön piiriin, koska mehän tiedämme, että matkailu voi aiheuttaa vaurioita, ja tätähän me tietenkään emme halua. Kysymys on myöskin talouden kysymyksistä, kysymys on työpaikoista, ja kysymys on myös, niin tästä vielä kommentti, että olemme analysoineet ö, alueet kehitysalueelta 60 prosenttia varoista tähän mennessä nyt teihin ja vain 20 prosenttia kiskoihin, joten investoinnit, jotka tehdään, eivät tietenkään mene oikeaan suuntaan, koska mehän me haluamme, haluamme vähentää päästöjä emmekä lisätä niitä. Me tiedämme, että tieliikenne vastaa 72 prosentista liikenteessä syntyvistä päästöistä. Minä pyrin siihen, että syntyisi direktiivejä. Meidän ei pidä investoida väärään suuntaan. Mehän Täällä puhumme jo siitä, että me haluaisimme 40 prosenttia vähintään kiskoihin. Tästä on parlamentti jo päätöksen. Mutta pitäisi saada aikaan houkutin myöskin siinä mielessä, että todettaisiin, että, että jos esimerkiksi 10 miljoonaa euroa käytetään jalankulkintiin pyöräilyyn ja kiskoliikenteeseen, silloin voitaisiin käyttää 3 miljoonaa myöskin teihin. Jos käytetään 20 miljoonaa ympäristöystävälliseen liikenteeseen, silloin voitaisiin käyttää 30 prosenttia myöskin tieliikenteeseen, mikä olisi kaksinkertainen määrä. Joten tässä olisi houkuttimia tukea ympäristöystävällisiä liikennemuotoja. Ehkä voisimme päästä yksimielisyyteen siitä, että pääsisimme tähän suuntaan. Tärkeä asia on tietysti myöskin kaupunkialueet, Liikkuvuus kaupungeissa, siitäkin puhutaan tässä mietinnössä. Mehän tiedämme, että 30 prosenttia, liikenteestä 30 prosenttia päästöistä syntyy liikenteestä, mutta kaupungeissa liikenne ei vastaa pelkästään 40 prosentista CO2-päästöistä, vaan ajatellen kaikkia ilmastolle haitallisia päästöjä. Niissä mielessä liikenne on vastuussa 70 prosentista kaikista ilmastolle haitallisista päästöistä. Siksi kaupungit ovat tärkeitä ja tästä syystä komissio aivan oikein on ryhtynyt oikeisiin toimiin kaupunkiliikkuvuuden osalta. Tässä kuitenkin tärkeää on ajatella subsidiariteettia ja katsoa, miten sen osalta voidaan toimia. Kaupunkialueet ovat tärkeitä. Ajatellen myöskin rahoitusta. Investoinko siis nyt julkiseen liikenteeseen vai yksityiseen liikenteeseen? Saadaanko enemmän työpaikkoja, kun käytetään julkista liikennettä, käytetään myöskin alue aluesuunnittelussa alueita paremmin hyväksi, kun käytän julkista liikennettä. Jos vertaamme Atlanta Yhdysvalloissa ja Barcelonaa Espanjassa, väkiluku on sama, mutta Atlanta on 25 kertaa suurempi pinta-alaltaan. Joten voidaan todeta, että resursseja voidaan säästää ja niin edelleen. Minä turha tätä enempää edes tässä mainita. Jos me investoimme maanalaisiin verkostoihin tai rautatieliikenteeseen. Maanalaisrakentaminen vie paljon rahaa. Berliinissä sinne meni paljon enemmän rahaa kuin vaihtoehtoisiin rahoituksiin. Se, millä rakentaa viisi kilometriä maanalaista tai sitten rakentaa 100 kilometriä rautate, raitioteitä ja raitioita rakentaa viidessä vuodessa. Ja minun kaupunkini päätti tyytyä tähän ensimmäiseen ratkaisuun, mikä johti siihen, että se oli tehotonta, ei syntynyt työpaikkoja, joten täytyy katsoa, mitä voidaan tukea. Saksassa on säädös, jonka mukaan on mahdollista saada osarahoituksesta liittovaltiolta vain silloin, kun on olemassa oma raitiokiskostonsa, koska erillisenä, erillinen tämä raitioverkosto muusta liikenteestä ja mutta miksi tämä johtaa siitä, että ei voisi tukea Lissabonin sopimuksen mukaisesti julkista liikennettä. Tiedämme, että Kööpenhaminassa tai Sevijassa on budjetissa oma kohtaansa pyöräilyä varten, mikä on lisännyt huomattavasti kehitystä. Tämä on suuri vaikutus, jos ajatellaan sitä, tuetaanko kaupunkeja alueita. Silloin alue, jolla on 300 kaupunkia, niiden pitäisi saada aikaan kestäviä liikkuvuussuunnitelmia ja myöskin oma kohtaansa budjetteihin koskee pyöräilyä. Hmm? Kohdassa seitsemän on kysymys siitä, että puuttuu yhteyksiä. Euroopassa meillä on paljon tällaisia aukkoja, niistä oli puhetta jo eilen, kun puhuimme eurooppalaisista verkoista. Nämä aukot pitää saada poistettua, mikä merkitsee sitä, että pitää huolehtia myöskin melusta, ja tämä liittyy liittyy kokonaisuudessaan tällaiseen eurooppalaiseen ulottuvuuteen. Liitteissä pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että lisätään matkustajamääriä. Liitteissä puhutaan aina kilometriluvuista. Se tietysti kuulostaa kauniilta, mutta kysymys ei ole pelkästään siitä, että voitaisiin mitata menestystä pelkästään sen pohjalta, miten paljon on rakennettu rautatielinjoja, jos sen huolehdi koko verkostosta. Minä puhuin eilen, joka tulee Saksasta. Meidän pitää katsoa myöskin sitä, miten paljon ihmisiä matkustaa, pitää katsoa, miten nämä luvut vahvistuvat ja myöskin katsoa sitä, miten paljon muutoksia tapahtuu. Tämä on tietysti tavoite se, että saadaan siirrettyä liikennettä pois tieltä. Me emme halua, että tie lisääntyy. Me haluamme, että tie lisääntyy, liikenne lisääntyy nimenomaan ympäristöystävällisillä alueella ehkä autoliikennettä ei pitäisi tarkastella pelkästään uusia rakettujen teiden muodossa, vaan katsoa, miten vähennetään tieliiken, autoliikennettä, missä, minkälaisilla toimenpiteillä sitä vähennetään. Katrin Trautman, kollegamme, aikoinaan 25 vuotta sitten oli Strasburgin ylipormestari, ja hän raitioteiden avulla sai autot pois keskustasta Strasbourg on muuttunut hyvin myönteisesti, se on myönteinen esimerkki, ja tämän suuntaisesti meidän pitäisi ajatella asioita. Mitä tulee kohesiorahastoon? kuusi miljardia euroa, tästä 10 miljardia pitäisi käyttää Euroopan laajuisiin verkkoihin, eli 58,7 miljardia euroa on käytössä vähemmän kehittyneille alueille, siis konkreettisia toimia niille alueille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet eurooppalaista keskitasoa. Konkreettisuus on aivan sama kuin aluekehitysrahaston osalta, mitä juuri mainitsin, pitäisi, eroja pitäisi olla tavoitteet 2020 Euroopan unionin osalta, koskevat tietysti myöskin kohesiorahastoa, ja ehkä voitaisiin vielä lisätä että liikenteen välttäminen, siirtäminen, parantaminen, koska tietysti suoraan sanottuna kuljetaan paljon tyhjänpäiväisyyksiäkin, voitaisiin ottaa tästä esimerkkiäkin. Monet ovat sanoneet tämän, en pelkästään minä, Mathieu, odotan mielenkiinnolla puheenvuoroasi. Niin, monia asioita voidaan välttää, monia asioita voidaan siirtää, monia asioita voidaan parantaa. Investoinnit pitäisi kuitenkin toteuttaa niin niitä pitäisi mitata tiettyjen kriteerien mukaisesti. Me emme halua investointeja, jotka korottavat, lisäävät CO2-päästöjä. Me emme halua investointeja, jotka vähentävät eurooppalaista lisäarvoa. Me haluamme lisää Eurooppaa. Me emme halua päästöjä, jotka rasittavat jälkipolvia niin, että lapsemme lapsensa maksavat sen, mitä teemme ympäristövaurioiden muodossa tai rahoituksellisten emmekä ole mitään investointeja, jotka lisäävät ulkoisia kustannuksia. Liite kohesiorahaston osalta on samanlainen kuin aluekehitysrahaston osalta. Kuten aiemmin jo sanoin, odotan siis nyt mielenkiinnolla sitä, mitä muut sanovat asioihin ja sitten me voimme ryhtyä konkreettisempiin ilmaisuihin ja odotan mielenkiinnolla ja kiitän tarkkaavaisuudesta. Thank you, Mr. Kramer, Mr. Gross for the Kiitoksia herra Gross EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Krameria johdannosta. Se, mitä komissio tässä esittää minun silmissäni verrattuna menneeseen, ajatellen rakennerahastoja kokonaisuudessaan, todella mielenkiintoinen väline ennen kaikkea meille liikennevaliokunnassa. Tavoitteet ovat sellaisia, että olemme kaikki niistä yhtä mieltä. Ajatellen EU 2020, ajatellen sosiaalistadollisia näkökantoja, kestävyyttä. Ne ovat voimakkaammin mukana kuin Mihail tässä antoi ymmärtää. Monissa luvuissa viitataan kestävyyteen, mainitaan ympäristönäkökannat. Mutta minusta meidän tehtävän pitäisi olla ei se, että me hajautamme mielenkiintoa, vaan meidän pitäisi silloinkin tarttua siihen, mikä voisi olla ehdollisuutta komissiolle, että meidän pitäisi käyttää tilaisuutta tämän ilmaisemiseen. Nyt palaan vielä rahoitukseen. Jos me puhumme rahoituksesta, on välttämätöntä, että mietinnössä selkeästi on silta näihin alueellisen rahoituskehityksen rakennerahastojen osalta tapahtuvien hankkeiden osalta myöskin muihin rahoituksiin, jotta selkeästi voidaan sanoa, mihin suuntaan kehityksen pitäisi mennä. Toiseksi olisi tärkeää, että me täällä valikunnassa tekisimme selväksi, että investointi liikenteeseen on kahdessa mielessä myönteinen investointi. Ei saa syntyä sitä vaikutelmaa, että otamme kohesiorahastosta 10 miljardia liikenteeseen, koska kuten tosiaan rahastot käyttävät jo paljon muutenkin varoja liikkuvuuteen, vaan että tässä mietinnössä käyttäisimme mahdollisuutta rauhoittaaksemme hiukan mieliä ja puhuisimme siitä, että kysymys on enemmänkin kokonaiskeskustelua koskee varojen käyttöä. Mitä tulee tähän ehdollisuuden periaatteeseen? Komission sen Haanille me jo sanoimme, että olemme valmiita, jos periaatetaan käyttöön, että me käytämme annamme tällaisen ohjelmiston, siis komissio antaa tavallaan hardwarein ja meidän siis softwarein. Ja siis se, mitä me keskusteltu viime kuukausina, sen pitäisi olla sitä, että se olisi software. Matkailu tuollakin on unohdettu, siitä voitaisiin puhua voimakkaammin, mitä erinäisimpien ohjelmien yhteydessä, ja siitä tälläkin puhutaan hiilidioksidista. Siinä pitäisi liikenne mainita voimakkaammin, voisi mitä sitä oman mietintönsä, yhteydet Euroopan laajuisiin verkkoihin, myöskin täydentäviin verkkoihin, ydinverkkoihin – mehän olemme puhuneet siitä, että me näemme, että nämä täydentävät toisiaan ja että rakennerahastoja pitäisi käyttää niin, että paikalliset investoinnit nähtäisiin osana tällaista kattavaa mallia. Tämä olisi minusta aitoa ehdollisuutta, mikä voitaisiin mainita. Minusta myöskään riittävästi puhuta sosiaaliraston yhteydessä esimerkiksi siitä, että koulutusmahdollisuudet olisivat enemmän esille, koska näen, että myöskin tietyillä liikenteen alueilla on paljon kysyntää pätevälle henkilöstölle, joten tässäkin voitaisiin painottaa voimakkaammin näitä kysymyksiä. Ajatellen nimenomaan liikennettä ja liikkuvuutta, koska siinäkin osalta voitaisiin katsoa, että on tulevaisuudessa tuvia kysymyksiä. Mitä tulee sitten kumppanuuden kysymykseen? Minusta on tärkeää, että me korostaisimme tätä, koska me nyt tiedämme jo, että tietyissä maissa nousee esille kysymys siitä, miten eurooppalaisia varoja tai kattavia verkkoja, miten näiden osalta on turvattu se, että on subsidiariteettiperiaate voimassa. Minusta tämä on osa, tämä kumppanuuskysymys, osa vastausta sille, miten alueellisella, paikallisella, kansallisella tasolla toimitaan. Ei pidä toimia niin, että tavallaan sanellaan asioita ylhäältä päin, vaan pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että paikan päällä pohditaan asioita, katsotaan täyttääkö kumppanuus tietyt kriteerit ja sitten siitä edetään eteenpäin. Minusta tällainen kumppanuus on tärkeä vastaus, kuten jo sanoin, vastaus mitä tulee nimenomaan rahoitukseen. Mehän katsomme, miten kumppanuus ja subsidiariteettiperiaate tässä täydentävät toisiaan. Mitä tulee sitten kommunikaatioon ja tiedottamiseen ja turvallisuuteen, ovat tärkeitä kysymyksiä ja nekin pitäisi ottaa voimakkaammin tässä esille. Ja viimeinen näkökantani olisi se, joka koskettaa sitä, mitä olemme jo liikenteessä todenneet, että me emme pelkästään mainitse rajat ylittävää yhteistyötä ja sen merkitystä liikenteessä, vaan että me myöskin katsomme, että olisi mahdollisuuksia investoinneille. Täällä eilen todettiin, sen totesi eräs kollega, että eurooppalaiset verkot eivät ole sitä, että yhdistetään kaksi pientä paikkaa, mutta rahastot voisivat tietyssä mielessä toimia täydentävästi, jos niiden kautta olisi mahdollista toteuttaa infrastruktuuritoimia. Ja minusta nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka me voisimme omassa lausunnossamme ottaa esille, kun on kysymys liikenteestä, liikkuvuudesta ja matkailusta niin, että saisin aikaan sellaista toimintaa, jossa antaisimme nyt jo vastauksia kysymyksiin, jotka koskettavat meitä välittömästi keskustelussa eurooppalaisista verkoista, samoin kuin keskustelussa kokonaisuudessaan, joka liittyy kohesiorahastoihin. Sanalova ja bych... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa yleisemmistä kommenteista liittyen näihin eurooppalaisiin rahastoihin. Olen tyytyväinen ehdotukseen, koska sen tavoite on valvoa sitä, että tavoitteet saavutetaan ja että hankkeita rahoitetaan paremmin. Mitä tulee liikenteeseen, haluaisin mainita strategisen painopisteen numero seitsemän. Minä tuen kestävää liikennettä ja eri pullonkaulojen poistoa ää, tieverkoissa. Meidän tulisi keskittyä laadukkaan infrastruktuurin kehittämiseen erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa siis myös tieliikennettä. Se auttaisi saavuttamaan alueellisen kohesion tavoitteen, joka hyväksyttiin liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa, joka koski siis liikennettä vuonna 2015. Toki meidän täytyy kaikkia kestäviä liikennemuotoja tukea. Tarvitaan enemmän keskustelua, erityisesti sellaisista aiheista kuin budjetti, 10 miljardia eurooppalaisiin yhteenliittymiin. Me, me tarvitsemme selkeät säännöt. Selkeät säännöt, jotta jäsenvaltiot voisivat valmistella hankkeita ja niin, että heiltä ei sitten rahoitusta evätä. Solidaarisuusperiaatetta ei tulisi mielestäni korvata kilpailuperiaatteella kohesiovaltioiden välillä. Cross mainitsi kumppanuussopimukset. Minä pidän kumppanuuksia hyvänä asiana, koska nehän ottavat huomioon myös alueet, alueellisen tason. Sidosryhmien hän tulee voida sopeuttaa toimia paikallisiin tarpeisiin. Yksi asia, josta haluaisin vielä jatkossa keskusteltavan, on tulosten vertailtavuus, ne, sen tulisi perustua selkeisiin indikaattoreihin. Ajattelen nyt vaikka tässä kohesiorahastoa. Kollegat ovat puhuneet tässä makrotalouden edellytyksistä tai ehdoista. Näiden ehtojen tulisi motivoida jäsenvaltioita saavuttamaan tiettyjä tavoitteita, ja jotta ne voisivat harmonisoida tavoitteitaan EUn tarpeisiin. Mutta mielestäni on ehkä kyseenalaista se, pitääkö ehdollisuuden tarkoittaa juuri tätä? Ehdollisuuden tulisi kulkea rinta, rinnan kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Toinen tärkeä seikka on 5 prosentin varaus kohesiorahastoon. Se kohdennettaisiin sellaisille valtioille, jotka ovat saavuttaneet tiettyjä etappeja meidän tulisi keskustella niin tällaisen ehdotuksen niin kielteisistä kuin myönteisistäkin vaikutuksista. Itse olen kohesiorahaston varjoesittelijä, joten muutama kommentti, kommentti kohesiorahastosta. Voimme todeta, että ehdotuksessa pyritään sopeutumaan uuteen tilanteeseen, mutta edelleenkin mielestäni on sellaisia seikkoja, joita tulisi käsitellä hiukan eri tavalla Aivan kuten eilen, kun keskusteltiin Euroopan laajuisista verkoista, TEN-T-verkoista, edelleenkin infrastruktuurien välillä vallitsee suuria eroja jäsenvaltioissa ja niihin täytyy puuttua. Mielestäni meidän tulisi, me tarvitsemme selkeitä määritelmiä ja selkeitä indikaattoreita projektien hankkeiden valmistelemiseksi. Tarvitsemme mittauskelpoisia tuloksia, tuloksia, jotka taakka voidaan mitata ja tarvitaan myös indeksejä. Ja siksi olen tyytyväinen eh, menestyksekkään hankkeen eh, mittareista. Eh, olen myös tyytyväinen niihin ponnistuksiin, joiden avulla pyritään vähentämään byrokratiaa. Mielestäni meidän tulisi tukea laajempia, laajempaa valvontaa, sitä, että varain käyttöä valvotaan laajemmin ei tule rohkaista kilpailua kohesiojäsenvaltioiden välillä. Tällä hetkellä keskustellaan 10 miljardin siirrosta. Kyse on 15 prosentista kohesiorahaston rahoituksesta. Me tarvitsemme selkeät ehdot niin, että emme menetä rahaa jäsenvaltioiden tärkeistä infrastruktuurihankkeista. Pitää pitää huoli siitä, että hankkeita koordinoidaan, ja nimenomaan eurooppalaiset koordinaattorit niin tekevät. Meidän täytyy määritellä eurooppalainen lisäarvo selkeästi. <clears throat> niin ikään meidän tulisi yksilöidä tämän verkkojen Eurooppa-fasiliteettihankkeen tarpeita. Meidän tulisi pitää huoli siitä, että että varojen kohdentaminen eri jäsenvaltioihin, eli että varoja ei vähennetä, tämä niin sanottu lose it, use it or lose it, on tärkeä periaate. Mitä tulee kattoihin, 2,5 prosenttia BKTstä. No, minä tietysti ymmärrän, että halutaan varmistaa jäsenvaltioiden fiskaalinen vakaus, mutta eivät kaik, ei kaikkia tasoja esimerkiksi korkeampia tasoja ei voida hoitaa vain yksinkertaistamalla hankkeita, vaan pikemminkin virtaviivaistamalla menettelyitä ja vähentämällä byrokratiaa. Meidän täytyy myös keskittyä tämän asetuksen vaikutuksiin. Tämä ja tähän 2,5 prosentin BKT-rajaan. Ja viimeinen kommenttini. Kun valitaan sijoituspainopisteitä, meidän täytyy keskittyä turvallisiin infrastruktuureihin. Mielestäni turvalliset tieverkot ovat tärkeä asia. Seitse, enemmän kuin 75 prosenttia onnettomuuksista tapahtuu pienillä maaseudun teillä. Maanteiden ja ylipäänsä teiden turvallisuus on tärkeä painopiste. Olemme tähdentäneet sitä valkoisessa kirjassa, joka koskee liikennenäkymiä ja muissakin asiakirjassa, muun muassa 2020 asiakirjassa. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää kollega Krameria tästä esityksestä. Ja sanoisin, että on erittäin myönteistä, että yksilöimme tässä näitä avainkohtia ennen kuin laadimme koko luonnoksen. Minä olen myös aluepoliittisessa valiokunnassa käsitellyt tätä asiaa. Olemme syventäneet tätä asiaa. Ja haluaisin sanoa, että meidän tulisi lähteä, lähteä käsittelemään näitä asioita monilta kannoilta, ottaa huomioon myös muut lausunnot. Täytyy ottaa myös huomioon se, että että me tulemme tässä luomaan yhtenäisen asetuksen, joka koskee viittä rahastoa. Siksi on hyvä, että meillä on tällainen integroitu lähestymistapa. Meidän täytyy integroidusti käsitellä eri teemoja, eri politiikkoja ja siksi meidän täytyy ponnistella, jotta voimme keskittyä äh, tähän yhteiseen integroituun lähestymistapaan, joka varmasti tuo muassaan lainsäädännön yksinkertaistamista ja äh, on omiaan integroimaan lähestymistapia. Meidän tulisi kuitenkin, meidän tulisi tukea komissiota. Me omassa lausunnossamme tuemme komissiota vaikka meillä on tiettyjä epäilyksiä sen suhteen, että suljetaanko Euroopan parlamentti tämän yhteisen strategian suunnittelusta. Eli meidän täytyy vankasti peräänkuluttaa sitä, että meidän täytyy olla osapuoli, keskusteluosapuoli ja päätöks, päästä myös tekemään päätöksiä tästä politiikasta. Emme me voi vain, meidän roolimme ei voi olla vain se, että me lausumme periaatteellisia kantoja komission ehdotuksesta. Eli olen sitä mieltä, että tässä luonnoksessamme tai lausunnossamme meidän täytyy korostaa juuri tätä elementtiä. Samanaikaisesti on tärkeää, että komissio että, että suhtaudumme myönteisesti siihen, että komissio on yksilöinyt näitä yksittäisiä teemoja. Meidän ei tulisi lähteä yksityiskohtiin puuttumaan, vaan nimenomaan puuttua näihin suurin teemoihin. Ja kollega juuri aivan oikein otti esiin sen ähm, lievän hämmennyksen aiheuttajan. Eli että vaikka me tässä puhummekin äh, 2020 strategiasta, niin kun puhumme nimenomaan liikenteestä, niin meidän tulisi erityisesti korostaa kestävää liikennettä, kesken, kestävää ää, äh, liikenneinfrastruktuuria. Toinen tärkeä seikka liittyy ehdollisuuteen, niin ex ante kuin ex post ehdollisuuteenkin. Mielestäni tämä äh, ex ante ehdollisuus on hyvä, eli täytyy pohtia, äh, mitkä ovat ne ehdot, joiden täyttyessä äh, rahoja voidaan myöntää. Täytyy myös pohtia, mitkä ovat, ovat ne sääntöihin liittyvät ja todelliset ehdot myös varojen vastaanottamiseksi jäsenvaltioiden, EUn täytyy voida pyytää äh, jäsenvaltioita ja alueita äh, noudattamaan konkreettisesti näitä indikaatioita. Täytyy myös ottaa huomioon äh, makroekonomiset ex post-ehdot. Useinhan useinhan tässä monimutkaisessa järjestelmässä on vain yksi kansallinen sopimus. Ja tässä monimutkaisessa ympäristössä voi olla hyvinkin hankala soveltaa niitä politiikkoja, jotka ovat näiden varojen myöntämisen taustalla. Täytyy pitää huoli siitä, että rahat eivät mene minne, että, että rahat käytetään asianmukaisella tavalla. Tätäkin on syytä vielä miettiä, ja siksi olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen jarruelementti tässä niin, että emme antaisi ihan vapaata ähm, tietä tälle ex, post, ex ante ehdollisuudelle. Ja sitten loppuun sanoisin vielä, että olen yhtä mieltä näistä rautatiehankkeista siihen sekin edellyttää tietynlaista täydentävyyttä. Ja meidän tulisi lisätä tänne selkeä viesti siitä, että tarvitaan vahvat rahoituspuitteet, jotta voimme saada tämän hankkeen onnistumaan. Kiitos. Herra Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksen herra, kiitokset herra Kramerille tästä esityksestä. Hyvin lyhykäisesti tässä on kysymys nyt rahoitusasetuksesta. Tämä on ensimmäinen asia, joka tästä tekstistä pitää nyt todeta. Ja tätä täytyy myös tulkita sillä tavalla. Toiseksikin tässä on suuri ero rakenne rahojen ja rahastojen ja kohesiorahojen välillä. Rakennerahastot ovat sellaisia, että niitä sovelletaan alueellisesti tässä käydään jäsenvaltioiden ja alueiden välillä keskustelua, millä tavalla varoja käytetään. Kohesiovarast kuitenkin ovat luonteeltaan kansallisia. Minkä vuoksi tämä asia nyt kuuluu sitten meidän valiokunnallemme? Mehän hoidamme tällaisia eurooppalaisia asioita, temaattisia asioita, joissa on myös eurooppalaista lisäarvoa mukana. Tästähän puhuttiin aikaisemminkin. Tämä on yksi näistä ongelmista, joka joskus täytyy tuoda esille, millä tasolla toimitaan. Merkittävää on myös se, että liikenneinvestointeihin suunnatut varat ovat ennen kaikkea hyvin laajalti alueellisista rahastoista, vaikka kysymys olisikin jostain suuremmasta hankasta. Tässä on kysymys 27 miljardista eurosta vuosittain eurooppalaisista varoista, jotka menee alueellisiin hankkeisiin. Jos verrataan esimerkiksi jotain liikennehanketta, joka on miljardin, ja sitten taas puhutaan näistä eurooppalaisista verkoista, niin tässä on paljon ö, intressiä mukana saada hyvä ex ante hallinnointi. Oli tässä kysymys sitten esimerkiksi tällaisesta temaattisesta hankkeesta, jonka komissio on määritellyt. No ei nyt mene yksityiskohtiin, koska tämä menee varmaan liian pitkälle, mutta sanoisin muutaman sanaa sen kohesiorahastosta, en vain sen takia, että minä olen tässä varjoesittelijä, vaan myös sen vuoksi, että tämä meitä kaikista eniten kiinnostaa nyt kun puhutaan näistä verkkojen Eurooppa-välineistä. Tässä on kysymys 67 miljardista eurosta. Tämähän oli ehdotus monivuotisissa rahoituskehyksissä, joita ei tietenkään ole vielä vahvistettu. 67 miljardia ja kohesiovarannoista Tämä on suunnattu tiukasti joko liikenteeseen ympäristövahinkojen vähentämiseen, myös energiaan silloin, kun se liittyy ympäristökysymyksiin. Eli nämä 67 miljardia menevät tavallaan toisella liikenteeseen. Mutta tässä ei indikatiivisesti tuoda esille, minkälaista liikennehanketta voidaan tukea, tai ainakin tämä on hyvin epämääräisesti ilmaistu asetusehdotuksessa, eritoten kun puhutaan ö, eurooppalaista lisäarvosta, rajat ylittävyydestä ja niin edelleen. Näihin vain pikkusen viitataan. Toinen seikka, joka on tärkeä, koska nyt puhutaan rahoitusvälineistä, on se, millä tavalla ja mitä summia annotaan jäsenvaltioille. Onko tässä tällainen etukäteisjako jäsenvaltioissa vai ei? Tämä on erittäin tärkeä asia, kun neuvostossa keskustellaan. Ja toinen seikka, kun varoja annetaan, onko, jaetaanko niitä etukäteistakkuiden muodossa vai tukina millaisia prosenttiosuuksia eurooppalaisista varoista voidaan käyttää kohesiorahaston puitteissa näihin operaatioihin, joista pidetään kiinni. Joten riippuen minkälaista välinettä käytetään, nämä kysymykset ovat erittäin tärkeitä. Sitten tämä ensin tullut saa varaa. Tämä on äärimmäisen hankala juttu kohesiorahastoista. Tästä keskustellaan paljon neuvostossakin. Ja käytä tai menetä periaate, tämä saattaa usein aiheuttaa hyvin suuria ongelmia. Rahoitusväline, kysymys, käyttö ja hallinnointi, käytä tai menetä periaate, nämä ovat äärimmäisen hankalia seikkoja. No, ihan tässä sivulauseessa sanotaan, sanon vielä, että täytyy miettiä myös näitä kilometrimääriä ja rajat ylittävyyttä. Mihail sanoi, että puhui jo tästä kilometreistä ja käyttökilometreistä. Se on tarkempaa kuin pelkät rakennetut kilometrit. Nämä 10 miljardia, joita käytetään kohesiovarannoista eurooppalaiseen verkkojen Eurooppa-välineeseen, No, nämä eivät ole täällä tekstissä mukana, joten tässä on tiettyä epävarmuutta. Nämä kymmen, näitä 10 miljardia ö, hallinnoidaan verkkojen Eurooppa-välineessä. Mutta meneekö tämä sitten rahaston kriteerien mukaisesti? Tämä on yksi viimeistä kysymyksistä, jonka tuon esille. Asetus on kuitenkin varsin epämääräinen asian suhteen. Mrs. Tickau. Rova Ticau. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau și eu să mulțumesc domnului Minäkin haluaisin kiittää herra Krameria hänen esityksestään. Odotamme mielenkiinnolla mietintöä. Ensinnäkin haluaisin esittää yleisen kommentin. Muistan keskustelut, jotka käytiin direktiivistä, joka koski energiatehokkuutta. Me emme keskustelleet sitä täällä, vaan ITRE-valiokunnassa. Kun halusimme keskustella tästä erityisestä aiheesta liittyen rakennerahastoihin, meille kerrottiin, että säädös koskee vain puutoksi, poikkeuksia ja rajoituksia, ja asiakirja idänsä ei ollut mikään lainsäädäntöasiakirja, oli kuitenkin paikka, jossa sitten oli jotakin viitteitä asiaan. Toivon, että näin ei tule käymään tämän paketin yhteydessä, joka koskee rakennerahastoja. Siinä mielessä että on tärkeää, että varmistamme lainsäädännön johdonmukaisuuden. Kaikki olennaiset kysymykset, olivat, olivatpa ne rajoituksia tai ehtoja, jotka liittyvät tukiin, täytyy sisällyttää säädöksiin eikä muihin teksteihin, joihin viitataan. Muihin teksteihin, kuten yleiset puitteet. Yleiset puitteet, joilla ei ole juridista luonnetta. Toiseksi haluaisin viitata kehitykseen, kaupunkiliikenteessä. Minusta on tärkeää valiokunnallemme, että tämä aihe on sisällytetty rakennerahastoasetukseen. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että kuten herra Rike totesi, on olemassa tiettyjä varoja, jotka on osoitettu aluekehitykseen, ja tässä mielessä meidän pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden toissijaisuusperiaate – ja liikenteen valkoisessa kirjassa, joka hyväksyi viime vuonna, oli maininta kehitykseen nimenomaan kaupunkiliikenteessä. Seuraavassa monivuotisissa rahoituskehyksissä tulisi tilanteen olla sellainen, että enää paikallisviranomaiset eivät saisi varoja kaupunkiliikenteen kehittämiseen, ellei tilanne ole se, että he ovat suunnitelleet kaupunkiliikenteen kehittämistä niin, että on tapahtunut riippumaton ulkoinen tilintarkastus, joka vahvistaa suunnitelmat. Minusta tämä on vaarallista. Ja on olemassa tietty ristiriita läheisyysperiaatteen kanssa. Ja toivon, että asia selvitetään asetuksessa, asetuksissa, joista me puhumme, joka liittyy rakennerahaston varojen käyttöön seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ajattelin, että ne 10 miljardia kohesiorahastosta olen yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että nuo varat osoitetaan alueille, jotka ovat, jota koskevat konvergenssiperiaatteet ennen kaikkea liikenteen kysymyksissä, mutta on tärkeää, että on kansallista varojen osoittamista, haluaisin todeta, että rahoituspaketissa, joka koskee monivuotisia rahoituskehyksiä, uudet jäsenvaltiot menettävät noin 10 prosenttia rakennevaroista. Ja siksi on hyvin tärkeää, että nämä 10 miljardia, jotka osoitetaan liikennehankkeisiin tai voidaan osoittaa liikennehankkeisiin uusissa jäsenvaltioissa, joita koskevat eh, nimenomaan konvergenssiperiaatteet, voi, että niitä voitaisiin nähdä varona, jotka nämä valtiot ovat menettäneet. Tästä syystä minä haluaisin, että kansallisesti päätetään siitä, mihin varat osoitetaan, huolimatta siitä, että ne pitäisi osoittaa liikennehankkeisiin, koska syntyy suuri vaje, mikä liittyy nimenomaan liikennefasiliteettien kehittämiseen. Mitä sitten tulee meri- ja rautatieliikenteeseen, haluan tukea niitä, mutta haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, että uudet jäsenvaltiot ennen kaikkea ovat tilanteessa, jossa joutuvat myöskin käsittelemään tieliikenteen kehittämistä, tieliikenteen Herra Kramme puhuu siitä, että tieliikenne on saastuttavaa, mutta minun täytyy sanoa, että Romaniassa tieliikenne saastuttaa siksi, että meillä ei ole moottoriteitä, että meillä on ruuhkia eikä meillä ole tehokkuutta tieliikenteessä. Siksi sitä me tarvitsemme tukea liikennemotoritin rakentamiseen, no, huippunopeiden rautatieyhteyksien rakentamiseen, liikenneterminaalien rakentamiseen, jotka ottavat huomioon eri liikennemuodot. Että tähän, näihin infrastruktuureihin tarvitaan varoja uusissa jäsenvaltioissa. Minä toivon, että tämä otetaan huomioon rakennerahastosäädöksessä. Liitenberger. herzlichen Dank. Sömmiset kiitokset. Minä haluaisin tarttua lyhyesti eräisiin kohtiin, jotka ovat nousseet esille. Ensinnäkin tämä käytä tai menetä periaate. Ajatellen rahoituskriisiä, joka koskee eri tavoin eri voimalla eri jäsenvaltioita, meidän voisimme ottaa sen huomioon. Meidän voisimme ottaa huomioon kenties sen, että ajatellen nykyistä rahoituspainetta saattaa olla tilanne se, että joitakin hankkeita ei voida toteuttaa sillä nopeudella kuin alun perin oli tarkoitus. Koska toisaalta me haluamme, tilanne on se, että, että on yhteisrahoitusta ja yhteisrahoitus toisaalta myöskin nohtaa jostain kenties velkaasteen nousemiseen, joten rahoitus mekanisista syistä pitäisi katsoa, miten varovaisesti suhtaudutaan tällaiseen käytä menetä periaatteen soveltamiseen sellaisten maiden osalta, joihin kohdistuu valtaisaa painetta. En tiedä sitä, pitääkö ryhtyä mikään erityisiin toimiin tässä. Sen toinen asia. Kollegat Sikau puhui asiasta. Niin, totta kai on jäsen, uusissa jäsenvaltioissa sellaisia tilanteita, joissa on tarvetta muiden maiden kiinniottamiseen ja pitää rakentaa teitä, jotka liittyvät eh, nimenomaan autoliikenneinfrastruktuuriin. Toisaalta kuitenkin on pidettävä kiinni myös siitä, että jos me haluamme ottaa vakavasti kestävyyden periaatteen, välttämättä kaikkia virheitä, jotka Länsi-Euroopassa on tehty, ei tule asteittain nyt sitten toistaa uusissa jäsenvaltioissa. Me olemme saaneet paljon kokemuksia siitä, ettei kaikki tieliikenteen infrastruktuurin uudet rakenteet ole välttämättä johtaneet ratkaisuihin liikenteessä, vaan päinvastoin ovat kenties johtaneet ongelmien käristymiseen. Joten se, että puhuttiin näistä etu- ja jälkikäteisvalvonnoista, on yksi keskeisistä kysymyksistä. Käsitellään oikeusvalikunnassa yhteisoikeuden toimeenpanoa, ja tilanne on hyvin epätyydyttävä. Siinä mielessä, että vain jälkikäteen voidaan todeta, vuosia jälkeen, että on tapahtunut suuria virheitä, ei ole otettu EUn periaatteita ja tästä syystä sitten jäsenvaltiota täytyy näiltä osin vaatia noudattamaan EUn oikeuden periaatteita, mikä johtaa siihen, että ei riittävästi oteta huomioon sitä, mitä yhteisesti on päätetty. Ja ja me olemme kaikki tässä mukana myöskin näiden myöskin ne ovat mukana päätöksiä tekemässä, jotka tekevät sitten nämä virheet, jotka liittyvät eurooppalaisen infrastruktuurin periaatteisiin. Tämä on perusongelma, jonka toistuvasti joudumme kohtaamaan. Ajatellen nimenomaan tieverkostoa, tieinfrastruktuureja, on hyvä, että on tällaista ennakkovalvontaa. Kumppanuus jonka jäsenvaltio esimerkiksi ilmoittaa, ja jos sitten voidaan todetakin, että on ilmoitettu pelkästään hankkeita, jotka juuri ja juuri tai eivät enää täytä kriteereitä, jotka on löyty lukkoon, se vaikuttaa tekee, synnytään sellaisen vaikutelman, että kysymys on aika kummallisesta kumppanuudesta. Totta kai minä tiedän, että monissa uusissa jäsenvaltioissa, myöskin vanhoissa jäsenvaltioissa, on toive itse päättää aina ja kaikkialla siitä, mitä rakennetaan. Kysymys vain kuuluu, onko sitten niin, että nämä hankkeet todella pitää toteuttaa yhteisrahoituksella. Nimittäin, jos me tällaisessa tapauksessa luovumme vähitellen periaatteessa, jotka olemme lukkoon, silloin monet keskustelut, jotka käymme näistä valtaisista summista, joista on kysymys, tilanne muuttuu vaikeaksi. On vaikeaa olla uskottava siinä, että pitää kiinni periaatteista, joten minusta periaatteet ovat tärkeitä. Tämä on keskeinen kysymys. Keskeistä on myös se, voiko olla niin, että kumppanuus on realistinen, jos aikomukset, joita joillakin jäsenvaltioilla menevät aivan eri suuntaan. Kiitoksia viimeisimpänä Rovaajalla Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Krameria esityksestä ja odotamme mietintöä. Muutamia seikkoja haluaisin korostaa tässä nyt. Olen ymmärtänyt, että nyt jos meillä olisi kaikki nämä asiakirjat, valtaisesti tullaan eurooppalaista budjetista investoimaan eh, meillä on yksi hankala aihe, eli vihreät työpaikat. Työpaikat, jotka selvästi ovat liitoksessa kestävään kehitykseen ja siihen tarvittavaan koulutukseen. Tässä on jonkinlainen yleisarvio mahdollisista työpaikoista, mutta ei ole todellista ponnistelua eikä komissiollakaan ole riittäviä lukuja käytettävissä, että voitaisiin analysoida kaikkea sitä lisäarvoa, jota nyt ei voida ottaa huomioon. Sama pätee myös tarpeeseen soveltaa ö, näitä arvioita asioihin, jotka meitä kiinnostavat, kestävä kehitys, kestävä liikenne ja niin edelleen. Sitten haluaisin kommentoida myös sitä, että paikallisen yhteistyön lisäksi kaikki nämä seikat, joita, joissa puhutaan ala, kansallista tasoa alempana olevalla tasolla yhteistyöstä, eritoten mitä tulee kohesiovaroihin, niin täytyy hieman miettiä jotain sellaista kohtaa, jossa olisi mukana myös alueellisen ja paikallisen tason riitojenratkaisujen menettely, eritoten kun kyse on merkittävistä investoinneista joissa on mukana myös kansallisen tason päätöksiä tai kansallisella eurooppalaisella tasolla tehtyjä neuvoteltuja päätöksiä, mutta ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa paikalliselle ja alueelliselle tasolle, esimerkiksi ratkaisusta, joten meidän täytyy tässä nyt löytää riittävät menetelmät, jotta voidaan luoda sellaisia kansallisia menetelmiä, joissa olisivat mukana hyvin vahvasti myös näiden investointivarojen paikallisia ja alueellisia edunsaajia nämä tahot eivät ole millään tavalla päätöksenteossa mukana ja tämä ei ole hyvä. Korostaa täytyy myös vahvasti urbaania aspektia tässä uudessa ehdotuksessa korostaa. Tässä on komission hyvin merkittävä sitoumus, jota täytyy tukea. Toissijaisuusperiaate on usein mukana, sitä täytyy valvoa ja tässä on merkittävä panostus urbaanin alueeseen, mitä tulee liikenteeseen ja kestävyyteen niin kohesiorahastossa kuin rakennerahastossakin, joten meidän täytyy pystyä tukemaan esimerkiksi sitä, että matkailulla täytyy olla tärkeämpi rooli. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on oikeus perusta sille, että voidaan ottaa matkailukin erityisellä tavalla huomioon tässä asiassa. Täytyy myös tuoda esille se, että ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa alueellisessa ryhmittelyssä tässä puhutaan myös alueista, jotka eivät kuulu aina Euroopan unioniin. On Euroopan unionissa olevia alueita ja toisia, jotka eivät ole. Esimerkiksi puhutaan Euroopan unionin naapurivaltioista ja niiden alueiden ja Euroopan unionin alueiden välisistä liikennehankkeista. Haluaisin kiittää herra Krameria näistä ehdotuksista. Ensimmäistä kertaa tässä ei ole kysymys pelkästään maksuista, äh, ei pe- kyse pelkästään kepistä, vaan myös porkkanoista. Eli mm, pitää miettiä, minne menee myös osa näistä varoista, joita ei ole käytetty. En tiedä, onko kysymys tässä siirretystä lainsäädännöstä, päätösvallasta vai mistä, mutta nämä äh, porkkanat, joita tarjotaan, niiden pohjalta voidaan myös työskennellä kestävän liikenteen alalla. Komission edustaja Rova Lankraja. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia kaikista puheenvuoroista. Ne kattoivat aika useitakin eri kysymyksiä. Minä vastaisin muutamiin niistä. Niin se, mihin ne kommentit liittyivät, keskittyvät siihen, mitä me pyrimme tekemään tämän lainsäädäntöehdotuksen puitteissa. Ensinnäkin keskitytte Eurooppa 2020 strategiaan. Me pyrimme varmistamaan sen, että kaikki EUn rahoitusohjelmat keskittyvät näiden tavoitteiden tavoitteiden täyttämiseksi, eli älykkäät, osallistavat, turvalliset tieverkostot. Siksi me olemme yhdistäneet nämä viisi rahastoa niin, että ne kansallisella tasolla muuttuisivat kumppanuussopimuksiksi. Ja muutama sana yleisestä strategisesta puitteistosta. Sehän mainittiin parissakin puheenvuorossa. Kuten on sanottu, niin me ehdotamme delegoituja säädöksiä. Lissabonin sopimuksen myötä tämä on yksi uusi lainsäädäntömuoto. Kuitenkin siihen liittyy kysymyksiä niin neuvostossa kuin parlamentissakin, ja komissio on laatimassa työ, henkilöstölleen työasiakirjaa, jossa selitetään sen sisältöä. Tämähän liittyy oikeastaan toiseen prosessiin. Tämä ei liity meidän lainsäädäntöehdotukseemme mutta mitä sisältöön tulee, niin sisällöstä tullaan laatimaan asiakirja tulevina päivinä. Toinen ehdotuksemme elementti on se, että pyrimme maksimoida rahastojen vaikutuksen ja teemme tämän temaattisin keskittymin. Meillä on 11 temaattista tavoitetta, jotka sopivat kaikkiin viiteen rahastoon. Puhumme siis aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta aluekehitysrahaston osalta ehdotamme sellaista keskittymää, joka liittyy paitsi näihin 11 teemaan, niin alueesta riippuen 80 prosenttia, 60 tai 50 prosenttia keskittyisi kolmeen erityiseen teemaan. Tutkimus ja innovaatio, PK-yritysten kilpailukyky ja matalahiilitalous. Mainitsen tämän, koska matalahiilitalous ja kestävyys on mainittu useissakin puheenvuoroissa tänä aamuna. Kolmas elementti on se, että haluamme keskittyä enemmän tuloksiin. Meillä on toimintalinja, joka tähtää siihen, että vuosittain raportoidaan siitä, mihin varoja on käytetty. Ja nyt haluamme, että raportointia tapahtuu koko matkan, aina ohjelmoinnista täytäntöönpanoon. Tässä on kyse juuri näistä yhteisissä indikaattoreissa. Kussakin, kuunkin hankkeeseen liittyy yhteisiä indikaattoreita, jotta kautta EU näemme, mihin rahaa käytetään. Myös nämä ex ante etukäteisehtojen täyttäminen liittyy tähän. Me haluamme alusta lähtien pitää huolen siitä, että menestymisen edellytykset on rakennettu tänne sisään, olipa kyse tutkimuksesta tai muusta, niin täytyy olla strategia, täytyy katsoa, miten tämä hanke mahtuu laajempiin kuvioihin kaupungin, alueen tai jäsenvaltion suhteen. No, keppiä ja porkkanaa tässä on tarkoitus tietysti tarjota. 5 prosenttia rahasta kohdennetaan sen perusteella, täyttääkö ohjelma tavoitteensa. Makrotalouden ehdollisuudesta pari sanaa. Tämähän on relevanttia paitsi kohesiopolitiikan kannalta, se on tärkeää myös, kun halutaan saattaa tämä politiikka koko EUn taloushallinnon linjoille. Sitten yksinkertaistamisesta, sekin mainittiin pari kertaa. Kuten tiedätte, kyse ei ole ainoastaan yhdestä politiikasta, vaan kaikista monivuotisen rahoituskehyksen politiikoista. Kuten yhteisestä asetuksesta näet, niin ensimmäiset 18 artiklaa koskevat kaikkia rahastoja, mikä tarkoittaa sitä, että edunsaajien ei tarvitse ottaa huomioon useita erilaisia sääntöjä. Meillä on myös tällainen monirahasto lähestymistapa. Ja meillä on useitakin eri säännöksiä, joiden tarkoitus on helpottaa edunsaajien e- elämää. Ja ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, joka puhuu erityisesti liikenteestä, mainitsisin sen, että olemme pyrkineet vahvistamaan kumppanuuksia. Erityisesti parlamentti on kovin aktiivisesti korostanut sitä, kuinka tärkeää tulevissa ohjelmissa tämä on. Huolimatta siitä, että koheesiopolitiikka on aina ollut e, se politiikka, joka parhaiten tuo kumppanit saman pöydän ääreen, joten me olemme erityisesti ehdottaneet, että kumppanuus ei toteudu ainoastaan kaikissa ohjelmien vaiheissa, alkaen valmistelusta myös täytäntöön, alkaen valmistelusta täytäntöönpanoon ja niin edespäin, vaan sen lisäksi komissio laatii käytännössäännöt. Tällä tavalla vastaamme parlamentille, ekosokille ja alueiden komitealle. Me toivomme myös saavamme tekstiluonnoksen tästä hankkeesta – tästä asiasta tulevina viikkoina, joten sidosryhmät näkevät, mitä siellä on. Toivottavasti puhuin riittävän lyhyesti. Jos, niin annan puheenvuoron kollegalleni, joka puhuu liikenteestä. Yeah, go on. Joo, kyllähän se sopii. Kunhan Michael voi vielä lyhyesti kommentoida lopussa sitten. Um, just a couple of... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sananen vielä lyhykäisesti liikenteestä. Tietysti se, mitä näette nyt asetuksessa, on heijastumaan siitä, mitä on muissa liikennettä kattavissa asetuksissa ja päätöksissä. Tietysti me tarkastelemme syvästi, syvemmin liikenteen valkoista kirjaa ja muita asiakirjoja. Tämä asetus, joka teillä nyt on siellä edessänne, se on valtaisa askel eteenpäin kestävän liikenteen eteenpäin viemisessä. Tämä nähdään niin eri teemoissa kuin investointiprioriteeteissakin. Me myös yritämme myös siirtyä tukemaan kestävää, li, kestäviä liikennemuotoja johdonmukaisemmin kuin menneisyydessä. Tämän lisäksi yritämme ottaa huomioon sen, millä tavalla on tähän asti investointu eri liikennemuotoihin, että voidaan parantaa asioita. Tässä näette myös ex ante eh, ehto, ehdollisuuden vaikutuksen. Sehän on käytössä, että voidaan auttaa jäsenvaltiota edistämään kestävän liikennemuotojen hankkeita oikea-aikaisesti ja jouhevasti. Monilla jäsenvaltioilla on ongelmia asian osalta, eritoten tiettyjen liikennemuotojen osalta tällä hetkellä. Tässä oli kaikki, mitä minä halusin sanoa. Kiitos. Mihail, vieläkö haluat vetää langat yhteen? Yeah. Niin. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia käytetyistä puheenvuoroista. Tulemme harjoittamaan yhteistyötä, kuten sitä esimerkiksi harjoitimme, kun oli kysymys valkoista kirjasta, joka koski liikennettä, joten puhun ryhmien kanssa, laatin, laadin luonnoksen ja ennen kuin esittelen mietinnön 24. huhtikuuta, näin on suunniteltu, äänestys olisi tarkoitus pitää 31. toukokuuta, joten keskustelu olisi joskus 30. tai 29. päivä toukokuuta. Unohdin kaksi asiaa. Delegoidut säädökset, niitä en maininnut. Herra Rikke oli ensimmäinen, joka viittasi niihin. Tietysti komission toimijoiden kannalta olisi tietysti ihana, jos kaikki olisi delegoituja säädöksiä – ja parlamentti sitten häiritsisi, mutta mm, teidän komissio pitäisi sitten myös valita siinä tapauksessa eurooppalaisissa vaaleissa, mutta meidät nyt täällä kuitenkin on valittu, joten minä henkilökohtaisesti olen sitä vastaan, että tavallaan annamme teille avoimen valtakirjan, me huolehdimme rahoista ja teette sitten niillä mitä haluatte. Täin tämä ei käy. Miksi me täällä valitaan? Me valitaan ja sitten me annamme avoimen valtakirjan ja sitten komissio saa tehdä mitä haluaa. Näin ei tule käymään ja uskon, että enemmistö parlamentissa ajattelee samalla tavoin. Yhden asian haluaisin vielä mainita Rovatsi kaule. Totta kai minä tiedän, että uusissa jäsenvaltioissa on olemassa välttämättömiä tarpeita tieden rakentamisessa. Tiedän myös sen, että uusissa jäsenvaltioissa sitten lähtien, kun ne ovat olleet EUn jäseniä, pääasiassa on investoitu teiden rakentamiseen ja laiminlyöty kiskoverkostoa. Tämä koskee Romaniaa. Minä yritin matkustaa junalla, mutta kun näin miten pitkiä matkustajat olivat, minä jouduin käyttämään autoa. Tai jouduin siinä tilanteessa, minä piti kuljettaa autolla. Sama koskee Unkaria, sama koskee Puolaa. Ne eivät ole valmistelleet yhtään mitään. Ne ovat saaneet 1,5 miljardia kiskoliikenteeseen ja investointeja ole tapahtunut. Tässä pitää olla hyvin tarkkaavaisina. Ja seuraavien 20 vuoden aikana esimerkiksi Romaniassa on tarkoitus saada täydellisesti aikaan verkosto. Silloin, jos näin tapahtuu, kiskojen rakentamisen osalta tapahtuu toimet, toimet liian myöhään, koska kaikki voivat siirtyneet tieliikenteeseen. On katsottava, miten tämä vaikuttaa CO2-päästöihin ja aikoihin. Berliinin ja Hamburgin välillä on järkevää rautatieliikennettä, mikä johtaa siihen, että moottoritieliikenteellä ei ole suurta merkitystä, eikä myöskään lentoliikenteellä. Joten se, että rakennetaan, vahvistetaan olemassa olevaa rautatieverkostoa, sillä on huomattavia vaikutuksia. Se on järkevä sijoitus. Tähän suuntaan pitäisi ajatella. En minä ole mikään dogmaatikko, joka sanoo, että enää metriäkään tietä, mutta suunnan pitää olla oikea. Ja suunta on ilmastonsuojelu. Liikkuvuudella on suurta merkitystä, koska jos me saa aikaan muutoksia liikkuvuuteen, emme pysty suojelemaan ilmastoa. Kiitos. Thank you very much, Michael. Kiitokset teille. Aivan kuten sanoitte, äänestys pitäisi olla valiokunnassa toukokuun lopussa 21. päivä me odotamme mietintöä ja sitten käymme keskustelua, asetamme määräajan tarkistuksille ja niin edelleen. No niin, kiitoksia kaikille. Näinpä pääsimme tämän aamun kokouksen äh, esityslistan loppuun. Palaamme tänne kello 15, jolloin meillä on TNT-rahoitusinstrumenttitutkimuksen esittely. Kiitos.